Allora, buonasera. Iniziamo con la... Hyvää iltapäivää. Aloitetaanpa puheenjohtajan ilmoituksille. Ja kerron teille, että tämä äh, kokous äh, kuvataan ja se välitetään internetin kautta. Kohta yksi, esityslistan hyväksyminen. En näe täällä mitään vastustusta, joten se on hyväksytty. Toinen kohta puheenjohtajan ilmoitukset ovat seuraavia. Mitä tulee unionin neuvotteluihin, liittymisneuvotteluihin Euroopan ihmis- ja perus, ihmisoikeus- ja perusvapaussopimukseen, niin 17. päivä pidetään tiedotus tilaisuus äh, näiden neuvottelujen tilasta Libe-valiokunnassa, mutta meidät on kutsuttu sinne kello 15.30-16.30. Tämä järjestetään siis Libe-valiokunnassa. Me aloitamme sitten tavallisen kokouksemme sinä päivänä vasta kello 16.30. Eli vähän myöhemmin, koska meillä on ensin tämä luottamuksellinen tapaaminen äh, Euroopan neuvoston neuvottelijoiden kanssa. Sitten tiedotus COSAC-kokouksesta. Se pidetään Kyproksella, sen tiedätte. Meillä on sitten 17. joulukuuta kello 16.45 eh, mielipiteen vaihto tästä. Sitten asiakirjoista löydätte eh, eh, tiedon siitä, millaisessa ratifiointitilanteessa tai mikä on ratifioinnin tila tällä hetkellä mitä tulee Kroatian liittymissopimukseen ja taloushallinnon eri sopimukseen. Sitten menemme kohtaan kolme, pöytäkirjan hyväksyminen. 5. syyskuuta 2012 kokouksen pöytäkirja on teille lähetetty. Jos sitä kukaan ei vastusta, niin se on hyväksytty. Sitten menemme seuraavaan kohtaan, joka tai siis itse asiassa meidän tulisi käsitellä nämä kaksi seuraavaa asiaa yhdessä, eli Euroopan tason poliittisia puolueita ja Euroopan poliittisia säätiöitä ja niiden rahoitusta koskevat säännöt, jossa esittelijänä on edustaja Janna Kuu. Ja sitten Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoitusta koskevien sääntöjen muuttaminen, jossa esittelijänä on kollega Guerrero. Käsittelemme näitä yhdessä, mutta ensin kuulemme tietenkin, mitä esittelijä Janna Kuu kertoo meille. Asiakirjat ovat valitettavasti käytettävissä ne ainoastaan englanniksi. Te tiedätte, että jurivaliokunta pyysi 50 artiklan Veltamista, mutta se luopui tästä. Valiokuntien puheenjohtajakokouksessa pääsimme yhteisymmärrykseen tässä Tämä pyyntö ei siis enää päde, mutta sovimme, että meidän tulee lykätä Janakuun mietinnön hyväksymistä 19. helmikuuta. Toivottavasti edustaja Janakuulle tämä sopii, kyllä, hyvä. Sitten pyytäisin, että edustaja Janaku tekisi meille yhteenvedon mietintöluonnoksestaan. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kiitoksia puhemies. Olette aivan oikeassa, kun sanoitte johdannossanne, että oikeusan valiokunta tulee antamaan lausunnon ja meillä on aikaa kuukausi ja tällä välin me saamme sen käännettyä sitten kaikille kielillä Euroopan poliittisten puolueiden kehittyminen liittyy demokratian elämään EU:ssa. Suurimmissa osassa perustuslakeja puhutaan poliittisten puolueiden roolista demokratiassa ja ja kun laaditaan sääntöjä, jotka liittyvät näihin politiikkoihin, jotka liittyvät poliittisiin perustoihin, sillä kaikilla on oma merkityksensä. Näin voidaan helpottaa sisäistä toimintaa ja työntekoa eurooppalaisissa poliittisissa puolueissa ja näin voidaan myös edustaa kansalaisten etuja Euroopassa niin, että on, ihmiset voivat käytännössä ja suoraan osallistua näiden puolueiden kautta toimintaan ja tarkoituksena on saada kansalaisten laajempi osallistuminen aikaan EU:ssa. Olemme tyytyväisiä ehdotukseen, jonka komission varapuheenjohtaja on tehnyt. Se tuli mietinnön jälkeen, jossa minä itse olin esittelijänä 2011. Ja haluaisin huomauttaa, että tässä mietinnössä ja tässä uudessa asetuksessa pyydä lisää rahaa Euroopan poliittisille puolueille, mutta haluamme kuitenkin saada tunnustusta ja erillisen eurooppalaisen ohjesäännön niin, että näin poliittiset puolueet voivat saada oikeudellisen henkilöllisyyden, joka paremmin on so- yhteensopivan niiden roolin kanssa. Tällä hetkellä ne ovat kansainvälisiä kansalaisjärjestöjä. Mitä tulee tarkistuksiin, joita kollegat ovat tehneet, on joukko asioita, joihin on tehty muutosehdotuksia ja aloittaisin tarkistuksista, joita varapuheenjohtaja on laatinut näistä kriteereistä, missä määrin tunnustetaan joku puolue eurooppalaiseksi puolueeksi niin, että eurooppalaisen poliittisen puolueen pitää edustaa yhtä neljäsosaa jäsenvaltioita. Seitsemän maata siis tarvitaan. Ja olemassa olevat puolueet, jotka ovat, joilla on omia valittua jäseniä kansallisessa parlamentissa alueellisia puolueita, jotta ne voivat osallistua ja muodostaa eurooppalaisen poliittisen puolueen. Niiden pitäisi siis tulla alueilta, jotka ovat saaneet lainsäädäntövaltaa itselleen, koska EU:ssa ja monissa yksittäisissä maissa on sellaisia alueita, joilla ei ole minkäänlaista lainsäädäntövaltaa. Joka tapauksessa eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat sellaisia, sellaisia että niiden pitää edustaa eurooppalaista demokratista prosessia ja niiden pitää noudattaa perusperiaatteita EU:ssa, jotta kyseinen puolue voi saada, voisi saada rahoitusta. Heillä pitää ainakin yksi jäsen olla täällä Euroopan parlamentissa. Mitä tulee puolueiden sisäiseen demokratian ja niiden vaalistojen kokoonpanoon, minä ehdotan sitä, että me kiinnitämme todella huomiota vakavissamme sukupuolten väliseen tasa-arvoon. Kun tulemme tarkistamaan vuosittain kri- kri- rekisteröintikriteerit eurooppalaisissa poliittisissa puolueissa ja poliittisissa säätiöissä sillä edellytyksellä, että ne on rekisteröity Euroopan parlamentin rekisteriin. Mikä tahansa juridinen tai luonnollinen henkilö pystyy haastamaan tämän minä tahansa hetkenä ja voi haastaa, kyseenalaistaa myös kriteerit, jonka pohjalta Euroopan, eurooppalainen poliittinen puolue on tunnustettu. Ja minä ehdottaisin että valiokunta, jolla on vastuu näistä kysymyksistä, sen pitäisi olla perussopimusvaliokunta tai mikä tahansa muu valiokunta, joka käsittelee perussopimuskysymyksiä. Ja kaksi kuukautta aikaa pyynnön jälkeen olisi toimia. Parlamentti antaa siinä lausuntonsa, siis kahden kuukauden sisällä, ja se voi järjestää myös aiheesta kuulemisia. Euroopan poliittiset puolueet ja niiden poliittiset säätiöt ennen tätä asetusta saavat juridisen aseman ja tämä suoraan tunnustetaan siinä mielessä, että kyseiset poliittiset puolueet ovat Euroopan lain alaisia ja seuraavat yksittäisissä jäsenvaltioissa no- noudatettavaa oikeusjärjestelmää. Ne pystyvät myös myöntämään 90 prosenttia rahoituksestaan riippuen meppien määrästä ja 10 prosenttia rahoituksesta menee kaikille eurooppalaisille puolueille. Näin ollen puolueet ja niiden säätiöt pystyvät osallistumaan kansanäänestyksiin, mutta vain silloin, kun kyseessä on joku EUn liittyvä asia. Ja tietysti jokaisessa näissä eurooppalaisissa puolueissa niillä voi olla vain yksi ainoa säätiö alaisuudessaan. Puolueet pystyvät myös tukemaan yksittäisiä jäsenten vaalikampanjoita jäsenvaltioissa silloin, kun asia liittyy EUn ja EUn politiikkaan ja toimintaan. Tämä ehdotus komissiolta, jota nyt käsittelemme, johtui omasta aloitteestamme ja se on käynyt jo valiokuntakäsittelyä läpi ja se on todella merkittävä aloite ja uskon, että tämä suoraan tulee kiinnostamaan ja vaikuttamaan myös Euroopan kansalaisiin. Tavallaan tämä luo keinon tai puitteet e- eurooppalaiselle, eurooppalaiselle ulottuvuudelle ja näin voidaan saada suurempaa demokratista legitiimiyttä aikaan. Tämä myös oikeuttaa tai legitimoi ja laillistaa rahoituksen, jota nyt Euroopan parlamentti myöntää. Kolmanneksi nämä puolueet tavallaan silloin, kun välttämätöntä ovat e, parlamentin valvonnalaisia, jos jotakin kysymysmerkkejä liittyy niiden demokraattiseen toimintaan ja luonteeseen, ja niiden pitää siis noudattaa eurooppalaisia poliittisia periaatteita. Mielestäni tässä tärkeää asia panna merkille on se, että ne saavuttavat tiettyä me- tärkeyttä tai merkittävyyttä poliittisina toimijoina. Ja puolueet voivat toimia missä tahansa jäsenvaltiossa ja toimivat EU-lainsäädännön mukaisesti ja tämän voi säädön mukaisesti, jota komissio ehdottaa. Mielestäni tässä vakavissaan yritetään tehdä selväksi suurelle yleisölle, mikä on tärkeää. tärkeähän tässä on demokraattinen järjestelmä, viestintä e- Euroopan kansalaisten kanssa ja kaikki toiminta ja aloitteet, joita tästä valiokunnasta käsin on tehty, ne saavat suurempaa näkyvyyttä ja kansalaiset tietävät, mitä kukin tekee ja miksi. Ja he saavat myös kanavia saada tällaista tietoa. Ja vielä lopuksi puheenjohtaja komission siis komission ehdotuksen myötä ja oman mietintöni kautta. Tässä ei ole siis esitetty minkäänlaista lisärahoitusta poliittiselle puolueelle. Tämä kannattaa nyt ottaa korostetusti esille, ettei tule mitään väärinkäsityksiä. sellaista kuulee, että parlamentti tai esittely pyytäisi tässä lisää rahaa, mutta näin ei suinkaan ole. Tässä ei vaadita mitään uusia määrärahoja, tässä vaan halutaan täyttää demokraattista vajetta, joka nyt on olemassa ja joka pitää saada jollakin tavalla täytettyä. Kiitoksia. Ilman mikrofoni. Guerrero. Ja sitten pyytäisin esittelijä Guerreroa äh, puhumaan äh, hänen osuudestaan Tässä meillä vielä ole komission asiakirjaa, odotamme sitä vielä ja odotamme, että se lähetetään budjettivaliokunnalle, näin oletan, mutta edustaja Guerrerolla on jo lausunto, jonka hän voi esitellä meille, jotta tiedämme enemmän tästä asiasta. Kiitoksia puheenjohtaja. Todellakin niin kuin äsken Rova Janaku sanoi, mm, työ, ohjesääntö, joka sääntelee poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta, on tällainen iso askel eteenpäin, joka vielä kaiken lisäksi on peräisin parlamenttimme alo- aloitteesta Jarva Janakun mietinnöstä. Hän laatti sen tällä vaalikaudella. Näin ollen Ihan aluksi vain ottaisin se sen, kuinka tärkeää on, että tuo perussopimuksessa artikossa 10 tunnustetaan, samoin perusoikeuskirjassa sen artikossa 12. Niissä todetaan, että poliittiset puolueet vai, antavat oman panoksensa mielipideen muodostuksessa, esimerkiksi ilmaisevat kansalaisten poliittista tahtoa unionissa – Tämä on tärkeä integraatiotekijä itse EU:ssa. Puolueet ovat toimielimiä, jotka ovat peräisin yksityistä aloitteista, mutta täyttävät kuitenkin tärkeitä toimia institutionaalisia tehtäviä. Niillä on tavallaan kaksi pilaria. Toisaalta ne juntavat juurensa yhteiskuntaan, kansallisyhteiskuntaan, kansalaisiin. Toisaalta taas niiden toimintaa säätelevät eri instituutiot. Ja juuri siksi, että ne täyttävät institutionaalisen roolin, ne tarvitsevat suojelua äh, lainsäädäntöjärjestelmästä ja myös tarvitsevat tiettyä rahoitusta, jotta ne voivat harjoittaa tätä poliittisen integraation rooliaan. Sitten rahoitus, josta puhutaan ei ole mitään yksinomaista rahoitusta. On maita, kansallisia oikeusjärjestelmiä, joissa puhutaan vain julkisesta rahoituksesta ja puhutaan myös siitä, että voitaisiin rahoittaa yksityisestä yksityisesti, mutta minä haluan puolustaa sitä, että juuri se seikka, että julkista rahoitusta on, niin se on juuri tällainen tekijä, joka vaikuttaa syrjimättömyyteen. Ja näin ne puolueet, jotka ovat vähemmän kiinnostavia yksityiselle sektorille rahoittajille, niin voivat saada sitten kuitenkin julkista rahoitusta, jota voivat suorittaa tehtäväänsä. Ja tämä myös samalla kannustaa toimimaan e, e, korruptiota ja laitonta rahoitusta vastaan. Siis julkinen rahoitus on yksi tekijä, joka tasoittaa poliittisen toiminnan mahdollisuuksia eri puolueiden kesken ja välttää pitkälti syrjintää ja suojelee rahoitukselta, joka on sääntöjen vastaista. Ja tästä syystä uskon, että ehdotus, jonka komissio on tehnyt, ja sitä käsiteltiin siis Jourova kun mietinnössä, kun puhuttiin puolueiden rahoittamisesta. Tämä on mielestäni aivan oikean suuntainen ehdotus. Minun mielipiteeni tai tai minun ehdotukseni perustuu kahteen parametriin tässä vaiheessa. Toisaalta virallisesti ei vielä ole tekstiä, jonka komission anteeksi, lähettänyt parlamentille, se tullaan saamaan tulevina päivinä varmasti, mutta kuitenkin jo tunnemme tämän sisällön komission ehdotuksessa. Näin ollen me voimme alkaa työstää asiaa niin kuin komissio olisi jo itse asiassa virallisesti lähettänytkin tämän ehdotuksensa. Samalla ei ole vielä määritelty, että mikä valiokunta tulee olemaan vastuussa ja kuka tulee antamaan lausunnon tästä, mutta oletamme kuitenkin, että vastuuvaliokunta tulee olemaan budjettivaliokunta ja lausunto taas kuuluisi sitten AFKO-valiokunnan, mutta joka tapauksessa nämä ovat kaksi asiaa, jotka kulkevat rintarinnan, eikä niitä voida erottaakaan toisistaan. Ja tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitää yhdessä tehdä työtä Afkon kanssa ja myös Liven kanssa, niin kuin puheenjohtaja sanoi, sehän lu- ei halunnut olla yhteisvastuuvaliokunta Afkon rinnalla, mutta on, Libe kuitenkin pyysi läheisempää yhteistyötä, niin kuten yleensä tapahtuu valiokuntien välillä tässä asiassa. Minä henkilökohtaisesti, mm, kun mietitään kuka tämän lausunnon tulee sitten laatimaan Libe-valiokunnassa, niin olen ehdottanut heille ehkä sellaista, että ehkä he omien toimivaltuuksensa valossa voisivat keskittyä yhteen ongelmaan, joka eteen tässä asetuksessa tulee, nimittäin yhteen sopivuus eurooppalaisen oikeuden, jäsenvaltioiden oikeuden ja kyseisen maan oikeuden kanssa, jossa juristi kukin poliittinen eurooppalainen puolue toimii. Siis kolme oikeusjärjestelmää toimii yhdessä ja tämä saattaa johtaa siihen, että täytyy olla varsin tarkkana asiassa, koska muutoin saattaa syntyä jatkossa juridisia ongelmia. Mutta jos me keskitymme <coughs> sen, joka kuuluu minulle, niin kuin Janakukin tässä sanoi, niin ehdotus uudesta ohjesäännöstä ei sisällä vel- budjettivelvoitteita, jotka olisivat mitään lisiä. Siis ei tässä pyydetä lisää rahaa, mutta kuitenkin muutetaan rahoitustapaa eurooppalaisille poliittisille puolueille. Näin ollen asetus muuttuu, vaikkakaan suurempaa määrää määrärahoja ei vaadita. Ja kun asetusta muutetaan, niin tässä sata kautta vaaditaan myös, että ra- rahoitusmuutos heijastuu myös rahoitussäännöissä, yleisissä säännöissä unionissa. Tästäkin komissio on tehnyt ehdotuksen. Näihin rahoitussääntöihin otettaisiin uusi luku, joka on aivan erityisesti viitataan puolueisiin ja säätiöihin, koska niin kuin jo sanoin aikaisemmin, niin ohjesäännössä on saatu aikaan rahoitusuudistus koskien niin poliittisia puolueita kuin niiden säätiöitäkin. Minun täytyy vielä sanoa, että tässä valiokunnassa aikaisemmissa kokouksissamme me aina olemme ehdottaneet sitä, että se, säännöt olisivat selkeämpiä poliittisille puolueille. Ja tämän takia olemme järjestelmällisesti pyytäneet ohjesääntöä tiukasti ajatellen, johon samalla liittyisi asianmukainen rahoitus. Ja uskon, että yleisesti ottaen niin ohjesääntö kuin rahoitussääntöjen uudistusehdotuskin täyttää nämä tavoitteet. Sitten kuten aikaisemmin parlamentti pyysi, se pyysi siis tietenkin mietintöä, jonka Rova Janaku sitten laati, niin tässä muuttuu tämä rahoitusjärjestelmä. Oli, oli, se, mm, grant-tyyppistä maksujärjestelmää, nyt taas käytetään kontribuutioita. Tässä on ero miten puolueita rahoitetaan ja miten rahoitetaan poliittisia säätiöitä. Minä uskon, että on varsin selvää, että eroja, objektiivisia eroja on poliittisen puolueen ja säätiön välillä, ja tämä meidän pitää pitää mielessä, mutta myös meidän pitää olla tietoisia siitä, että usein demokraattisissa prosesseissa poliittiset säätiöt ja puolueet jakavat strategioita, jotka vaikuttavat pitkään. Niillä on sitten pitkälti samantyyppisiä tärkeitä tavoitteita, joten ehkä ei ole hyvä täysin erottaa puolueiden rahoitusta säätiöiden rahoituksesta, erottaa ne täysin. Pitäisi hiukan ehkä miettiä, mitä erityispiirteitä on, jotka ne erottavat toistaan. Ne pitäisi myös löytää sitten vastaavuuksia, jotka perustelisivat rahoitusta, joka oikeudenmukaisesti heijastelisi sitä, että ne eivät ole täysin erillisiä yksikköjä, vaan pitkälti tekevät työtä samalla kentällä, samoilla, samoilla strategioilla, yhteisillä tavoitteilla. Ohjesääntöinen nyt mene, koska niin kuin Rova Janaku jo sanoi, siinä säädetään, että poliittiset eurooppalaiset puolueet noudattavat perusarvoja EU-ssa – ja toimivat syrjimättömällä tavalla, noudattavat sisäisen demokratian sääntöjä ja toimivat avoimuuden hengessä. Nämä ovat näitä periaatteita, mutta myös pitää soveltaa näitä sääntöjä, jotka liittyvät rahoitukseen. Puolueiden pitää toimia rahoituksen yhteydessä avoimesti, olla tilivelvollisia, paljastaa tilit ja niiden täytäntöönpanon täytyy toimia asianmukaisella tavalla, resurssien hallinnon pitää toimia silloin, kun ei ole myöntänyt varoja. Näin ollen meidän pitää voida taada, taata, että avoimuus toteutuu, tilivelvollisuus toteutuu, samoin tulokset, tehokkuus varojen käytössä. Se, joka saa myöntää varoja, se, joka käyttää niitä varoja, Molemmat pitää selvittää, mistä on kysymys, mutta meidän ei myöskään pidä turhia esteitä asettaa normaalin toiminnan tielle, eikä synnyttää liiallista demokratiaa, joka sitoisi puolueiden toimintaa liiallisesti. Mitä tulee sitten vielä rahoitukseen, niin esittelijänä myönnän arvo tai siis on olemassa oma luku rahoitussäännöissä. Sen nimeksi tulee kontribuutiot poliittisille puolueille Euroopassa. Uskon, että unionin rahoitussäännöissä on siis yksi osa, joka käsittelee yksinomaisesti Euroopan poliittisia puolueita. Näin selkeästi tunnustetaan, annetaan tästä erityisarvoa näille puolueille ja, ja se tavallaan vahvistaa instituutioista roolia, joka puolueilla on. Myös minusta on myönteistä tällaiset instrumentaaliset kysymykset, esimerkiksi se, että rahoitusta myöntään vuosiohjelman yhteydessä ja tämä rahoituksen, rahoituksen tarkoitus antaa, tai rahoitetaan puolueita, joiden pitää sitten myöhemmin perustella toimintansa. Rahoitus ei siis pelkästään liity tiettyyn aikaisempaan ohjelmaan, vaan puolueiden toimintaan, ja tämä pitää sitten jatkossa perustella, miten varoja on käytetty. Mielestäni myönteistä on myös se, että, että voi kulua voidaan siirtää seuraavaan vuoteen budjettivaroja, tai ainakin budjettivaroja voidaan tietyksi ajaksi siirtää, jos niitä ei ole vielä käytetty, ja näin tavallaan voidaan ennalta rahoittaa puolueiden toimintaa tätä kautta. Ja luonnollisesti minä puollan tätä ja uskon, että me kaikki täällä valiokunnassa puolamme sitä, että harjoitetaan jälkikäteistä valvontaa, kontrollia ja myös äh, sanktioita tiukalla tavalla. Ja näin pitää voida osoittaa, että puolueet toimivat esimerkisellä tavalla. Mikään ei paremmin tuhoa legitiimiyttä kansalaisten silmissä, poliittisissa puolueissa ja instituutissa kuin sellainen toiminta, kun valvonta väljenee häviää vallan kokonaan ja ei ole selvyyttä, onko varoja käytetty asianmukaisella tavalla. Ja jos kansalaiset uskovat, että tämä toiminta ei ole avointa, ja varsinkin jos ehdot eivät täyty, niin silloin ei aseteta sanktioita, se on väärin. Siis vaaditaan jälkikäteistä kurinalaista valvontaa, ja sitten tarvittavassa, tarvittavasti, tarvittavasti pitää soveltaa sanktioita, jos epäselvyyksiä toiminnassa on ollut ja rahan käytössä. Sitten on yksi aspekti, jota meidän pitää miettiä tässä valiokunnassa, nimittäin tässä ei oteta huomioon erityistä rahoitusta vaalikampanjointiin. Mielestäni meidän pitäisi kuvitella, että Euroopan poliittiset puolueet ainakin vuotta ennen Euroopan vaaleja niiden toiminta ylittää tavallaan keskivertovuoden toiminnan määrän. Siis vaikkakin hyväksyisimme sen periaatteen, että ei erityisesti rahoiteta vaalikampanjoita, niin silti meidän pitää miettiä, että vuotta ennen vaaleja, niin todennäköisesti rahoituksessa pitäisi ottaa huomioon tavallista vilkkaampi vuosi johtuen vaaleista. pikkuhiljaa lopetella. Mm, jos muistatte vielä tämän epävirallisen ehdotuksen, siis komista, vielähän se ei ole virallinen, siellä on eri kohtia, jos otetaan esille näitä muutoksia koskien rahoitusta. Joo. Me, niin kuin Minä tämän mietinnön esittelijänä, talousunnon laatijana olen samaa mieltä siitä, että poistetaan rahoitus vuosityöohjelmasta ja pitäisi antaa enemmän joustoa poliittiselle toiminnalle ja tämän tyyppinen rahoitus, tällaista rahoitusta ei ole missään jäsenvaltiossa olemassa niin, että valvontaa täytyy harjoittaa perustuen menoihin, konkreettisiin menoihin, eikä rahoittaa toimintaa, jota harjoitetaan tulevaisuudessa. Mielestäni on hyvä, että niin kuin me olemme täällä ehdottaneet, että tulee aivan selväksi ero kriteereissä, joiden perusteella voidaan hyväksyä joku poliittinen puolue ja ottaa huomioon myös kriteerit, joiden perusteella tämä puolue voidaan rekisteröidä eurooppalaiseksi puolueeksi. Minä jo sanoin, että olen samaa mieltä siitä, tai hyväksyn sen, että voidaan lisätä näitä varoja, niitä voidaan myös säästää ja siirtää eteenpäin aina kahteen vuoteen saakka, jos säästön on jäänyt. Ja niin kuin Rova Janaku sanoi, tai niin kuin hän ehdotti, on mielestäni hyvä, että yhteisrahoitusosuus poliittisessa puolueessa vähenee, koska kun vähennetään yhteisrahoitusosuutta, niin silloin vähemmän mm, mahtavat puolueet pystyvät myös harjoittaa toimintaansa joustavammin ja itsenäisemmin. Uskon, että loppujen lopuksi kun, jos vahvistetaan sanktioita, niin tätä kautta saadaan aikaan valvontajärjestelmä, jossa toimii myös OLAF ja tilintarkastustuomioistuin. Niin tällainen kaikki on varsin tervetullutta. Ja mielestäni meidän pitää myös pohtia sitä, että parlament, Euroopan parlamentilla pitää olla oma roolinsa valvonnassa niiden puolesta puolen pitää noudattaa yleisiä periaatteita, niiden ei välttämättä pitää omata samaa näkemystä EU-sta tai niin ei edes välttämättä tarvitse hyväksyä koko EU-hanketta poliittisena prosessina. Se ei ole mikään per- syy sille, että rahoitusta ei annettaisi ihan hyvin. Voidaan luoda eurooppalainen poliittinen puolue, jonka tavoitteena on koko EUn katoaminen, mutta ei voida hyväksyä sellaista eurooppalaista poliittista puoluetta, joka ei täytä demokraattisia yleisiä sääntöjä. Siinä mielessä tuen Rova Janakun kantaa. Yhden periaatteen siis täytyy olla syrjimättömyys, joka perustuu myös sukupuolten, sukupuolen. Sitten ihan lopuksi, sitten kun on selvennetty tilanne vastuuvaliokunnassa ja lausunnonlaatijavaliokunnassa, ja kun otetaan huomioon kokous, joka pidetään 17. joulukuuta asiasta, niin siihen mennessä yritän, tai ainakin tammikuuhun mennessä äh, tulen tekemään tarvittavat tarkistukset. Me, mehän emme tästä asiasta äänestä ennen kuin helmikuussa. Näistä molemmista mietinnöistä siis niin rahoitussäännöistä kuin itse ohjesäännöstä. Kiitoksia. Allora, ci sono interventi su queste due... Kiitoksia. Onko mm, muita puheenvuoropyyntöjä? Täällä on jo aika paljon puheenvuoropyyntöjä. Ensimmäinen puhuja. Ho già dato la parola al collega Egnio. Kollega Annew. Thank you very much, Chairman. I'm... Paljon kiitoksia. Yleensä minua ei tunneta numero ykkösenä tässä valiokunnassa. Nyt minä nautin tästä etuoikeudesta. Olen ollut Euroopan parlamentin jäsen yli kolme vuotta, eikä täällä Brysselissä ole epäilystäkään siitä, että tämä on erittäin, erittäin tärkeä paikka. Uusia rakennuksia vaaditaan jatkuvasti ja on tunne, että tämä projekti ei voi epäonnistua, mutta mitä sitten äänestäjät jäsenmaissa ajattelevat? Heihin emme tee suurtakaan vaikutusta. Äänestysvilkkaus on aina matalampi ja matalampi, kun tämän Euroopan parlamentin jäseniä valitaan. Tämä on heidän reaktionsa. Minun maassani yhdistyneessä kuningaskunnassa äänestys vilkkaus ei ole vain laskenut, mutta yhä useammin ne, jotka käyttävät äänensä, mm, äänestävät itsenäisyyspuoluetta, joka vastustaa tätä koko järjestelmää joka tapauksessa. Eli tukea on hyvin vähän ja näin täytyy sanoa, herra puheenjohtaja, että varmaankaan pidä tästä ajatuksesta. Minusta tuntuu, että meillä ei ole valtuutusta yleiseurooppalaisille puolueille. Meillä ei ole koskaan ollut kansanäänestystä tästä asiasta. Se on melko tärkeä asia. Tällaiset puolueet kattavat 27 maata. Ja jos te tarkastelette sitä, mitä äänestäjät tekevät, kuten sanoin, he äänestävät yhä harvemmin Euroopan unionin vaaleissa ja toisaalta yhä suuremmin omissa kansallisissa vaaleissaan, missä päätösvalta on. Minua huolestuttaa kaksi asiaa. Rahat ja kansanäänestykset. Yhdistynyt kuningaskunta on nettomaksaja ja antaa valtavia määriä rahaa vuosittain tälle rakenteelle. Ja me olemme hyvin onnettomia, jos tämä raha menee sellaisiin poliittisiin puolueisiin ja niiden rahoittamiseen, joita ei koskaan Britanniassa hyväksytä me emme hyödy tästä, emme kuitenkin maksaisimme. Me emme ole ollenkaan tyytyväisiä tähän ajatukseen. Anteeksi. Toinen asia, josta en pidä rahojen suhteen, on tämä ajatus siitä, että veronmaksajat varoittavat tämän. Minun maassa niin Britanniassa eivät veronmaksajat mitään poliittisia puolueita rahoita ja tämä on meille aivan vieras ajatus ja silti meitä oletetaan toivon näin eurooppalaisella tasolla. Sitten kansanäänestykset Euroopan unionin kysymyksissä. Tämä on jotakin, mitä kansalaisille pitäisi jättää päätettäväksi ilman, että minkäänlainen poliittinen puolue sekaantuisi asiaan. Tämmöinen niin kutsuttu yleiseurooppalainen puolue pyrkisi vaikuttamaan kansan äänestyksiin. Sitten sukupuolten välinen tasa-arvo. Mielestäni tämä on loukkaavaa valitsijoille. Äänestäjissä on enemmän naisia kuin miehiä, koska naiset elävät vanhemmiksi. Tämä on tilastotieteellinen tosiasia. Ja jos he haluaisivat, niin he voisivat tulla ääni vaaliuurnille suurin määrin ja äänestää naisia, mutta näin ei kuitenkaan tapahdu. Tämä on aivan väärin tällainen ajatus, että meillä olisi kiintiöitä. Teidän täytyy kuunnella äänestäjien ääntä. Tämä voisi olla jopa syrjivä toimi. Ja joku tuomioistuin voisi pitää sitä sellaisena. Mielestäni tämä on aika huvittava ajatus. Kuinka pitkälle tällä tiellä me voisimme mennä? Pitäisikö meillä olla sitten homoseksuaalinen kiintiö tai vasenkätisten tai punatukkaisten tai vihreäsilmäisten, kuinka pitkälle te haluatte mennä? Älkää edes aloittako tällaisella mm, hyvin vaarallisella tiellä. Ja tulevaisuudessa mitä tulee tapahtumaan eurokriisin vuoksi Kreikassa ja muualla? Ääriliikkeet nousevat. Tämä on tulevaisuutta ja me tulemme näkemään yhä enemmän tällaisia ääripuolueita vaalien alla. Tämä koko asia on erittäin epäterveellinen ja toivon, että me yritämme päästä tästä eroon mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Grazie, Regno. Kiitoksia, edustaja Anju. Seuraavaksi edustaja Duff. Uh, <clears throat> uh, good afternoon. Hyvää iltapäivää. Meidän pitäisi kaikkien tunnustaa paitsi ne meistä, jotka eivät halua sitä poliittista todellisuutta tunnistaa, että eurooppalaiset poliittiset puolueet ovat yhä tärkeämpi ja ikään kuin kriittinen toimija yrityksessä luoda toimiva, kypsä, rajat ylittävä demokratia. Ja päätöslauselma, jonka hyväksyimme Strasbourgissa torstaina. Ja kiitän tässä kaikkia teitä, jotka tuitte tätä prosessia. Päätöslauselma, jonka hyväksyimme, jossa pyydetään poliittisia puolueita nimeämään ehdokkaita, julkaisemaan vaaliohjelmia ja kampanjoimaan Euroopan parlamenttivaaleissa – niin tämä on tärkeä laadullinen askel eteenpäin oikeaan suuntaan. Ja haluaisin kiittää edustaja Jannakuuta ja edustaja Guerreroa heidän esittämistään ajatuksista liittyen komission luonnokseen. Minun on sanottava, että kun luin komission luonnosta, niin minusta se on kyllä teknokraattisempi kuin sen tarvitsisi olla. Täytyy tässä todella pohtia, ymmärtävätääkö kollegio oikeasti, mitä varten poliittisia puolueita on. Ja olemme törmänneet hyvin monimutkaisiin ja arkaluontoisiin kysymyksiin, joiden on sitten mentävä kolmikantaneuvotteluihin. En kyllä näe, että tästä luonnoksesta voitaisiin päästä nopeasti yhteisymmärrykseen. Erityisen huolestuttavaa mielestäni on se, että eurooppalaisten poliittisten puolueiden pitäisi rekisteröityä jonkun jäsenvaltion mm, oikeusjärjestelmän puitteissa. Tämä loisi todella suuria vääristymiä näiden poliittisten puolueiden välillä riippuen siitä, minkä valtion ne valitsevat. Ja tämä varmasti johtaa siihen, että joudutaan heikompaan asemaan verrattuna kansallisten puolueiden täysimittaisesti rahoitettuihin vaalikampanjoihin. Ja siksi ehdotan, että pitäisi luoda tällaisia voittoa tavoittelemattomia yhteisön ohjesääntö, Euroopan yritysten ohjesäännön rinnalle, joka on kohdistettu eurooppalaisille poliittisille puolueille, joka loisi selkeyttä ja tasa-arvoisen pelikentän, josta näiden poliittisten puolueiden olisi helppo ponnistaa ja kampanjoida poliittisesti ja tehokkaasti. Olen myös sitä mieltä, että tässä sitä ohjesäännöstä pitäisi löytyä paljon enemmän määräyksiä liittyen puolueen sisäiseen demokratiaan. Mielestäni ei ole hyväksyttävää, että tuemme sellaisia poliittisia puolueita, joissa kaikki päätökset määrätään ylhäältä päin puoluejohtajan toimesta. Meidän tulisi vaatia täyttä avoimuutta ja demokraattista päätöksentekoa, jotta puolueiden ohjesäännöt voidaan hyväksyä, jotta niiden puolueohjelma voidaan hyväksyä myöskin mitä tulee tehtävien jakoon puolueen sisällä ja myöskin ehdokkaiden valintaan ylikansallisille listoille, jotka siitä huolimatta, että meillä ei tule niitä vielä vuonna 2014 olemaan, niin olen vakuuttunut siitä, että ne jossain vaiheessa kyllä saadaan aikaiseksi. Ja lisäksi vaatisin, että tarvitaan lupa, jotta eurooppalaiset poliittiset puolueet voivat osallistua kansallisiin kansanäänestyskampanjoihin eurooppalaisista kysymyksistä. Täysin absurdia kieltää näiden puolueiden aktiivinen osallistuminen. Kyse on kuitenkin puolueista, jotka tietävät, mistä on kyse ja joille tuloksella on merkitystä. Tässä on kolme tärkeää varaumaa, joka minulla on liittyen tähän ehdotusluonnokseen. Ja odotan kovasta läheistä yhteistyötä esittelijöidemme kanssa, jotta pystymme saamaan aikaan yhteisymmärryksen tässä parlamentissa ennen kuin luomme neuvottelumandaattimme. Kiitoksia edustaja Duff. Ja seuraavaksi kuulemme kollega Foxia. Thank you, Chairman. I just wonder... Kiitoksia puheenjohtaja. Pohdin, voisiko kollega Agnew mennä ulos, jos hän haluaa puhua puhelimeen vai lopettaako hän tämän? Minä menen ulos. Thank, thank you, President. Uh, can I Kiitoksia puheenjohtaja. Voisin aloittaa kiittämällä esittelijää hänen työstään tämän mietinnön parissa. Minulla ei ole mitään eurooppalaisia poliittisia puolueita vastaan. Sadat tuhannet kansalaiset maissamme saattaisivat liittyä näihin liikkeisiin ja se osoittaisi, että todellista eurooppalaista kansalaisuutta on olemassa, mutta todellisuudessa nämä eurooppalaiset puolueet ovat vain Euroopan unionin luoma asia ja veronmaksajien rahoilla niitä pidetään hengissä. Minä ehdottaisin, että pyrimme tukemaan niitä, mutta on valitettavaa, että niin paljon rahaa käytetään näihin puolueisiin, vaikka niitä kansa niin vähän tukee. Minun ryhmäni käyttäisi näitä rahoja uudistusten, sellaisten uudistusten tekemiseen, jotka meidän mielestämme ovat hyödyllisiä. Kuten sanon, eurooppalaiset puolueet muodostavat liittoja kansallisten puolueiden välillä tällä hetkellä kun kansalainen liittyy poliittiseen puolueeseen, hänen sitoumuksen tunteensa liittyy näihin kansallisiin puolueisiin. Ja meidän tulisi kunnioittaa ja ymmärtää tämä. On hienoa, että edustaja Guerrero sanoi, että tämä uudistus ei maksaisi yhtään lisää, mutta huomasin, että muotoilu on muutettu tekstissä. Tämä johtaisi siihen, että suuret puolueet saavat enemmän rahaa ja pienet puolueet saavat vähemmän rahaa. Ehkäpä ei ole yllättävää, että EPP ja sosiaalidemokraatit tukevat tätä. Mielestäni on väärin, että jos nämä eurooppalaiset poliittiset puolueet tulevat olemaan olemassa ja jos ne saavat tukea, olisi väärin vaatia, että näitä puolueita, puolueilla tulisi olla edustusta tässä parlamentissa. Tämä sortaisi uusia liikkeitä, joilla saattaisi olla hyvin merkittävää tukea omissa, omassa maassaan. Minun on pakko olla esittelijän kanssa eri mieltä siitä, että eurooppalaiset poliittiset puolueet voisivat osallistua kansallisiin kansanäänestyksiin. Olen eri mieltä siksi, että Kaikissa 27 maassa on erilaiset lait liittyen siihen, mitä perustuslaillisten järjestelmien mukaan on mahdollista tehdä. Eräissä maissa saattaa olla rajoituksia sille, minkälaisia rahasummia on mahdollista käyttää. Ja nyt me olemme luomassa säätelyä, joka sanoo, että olipa kansallisella tasolla tilanne mikä tahansa, nämä yleiseurooppalaiset puolueet voisivat kampanjoida ja käyttää rahaa. Tämä olisi hyvin suuri, tällä olisi suuri vaikutus pieniin maihin, joissa näiden eurooppalaisten puolueiden vaikutus voisi olla suhteeton. Jos kansalliset säännöt tekevät rahojen käytön mahdolliseksi Minulla ei ole mitään sitä vastaan, että eurooppalaispuolueet käyttävät rahansa niin kuin haluavat, mutta uskon, että voimme aiheuttaa tässä paljon tyytymättömyyttä erityisesti pienissä maissa, jos nämä valtavat kansanpuolueen ja sosiaalidemokraattien puolueet tulevat kampanjoimaan jokaisen kansanäänestyksen yhteydessä valtavalla tulivoimalla ja pyrkivät muuttamaan äänestyksen tulosta. Tämä saattaisi tuottaa aivan päinvastaisen tuloksen kuin se, mitä te toivotte, ja minä varoittaisin tällaisiin toimiin ryhtymistä. Kiitoksia. Grazie, onorevole. Kiitoksia. Ja seuraavaksi edustaja Bronx. Yes, uh, I'm not in... Minä en puolla sitä, että valtio tai EU rahoittaa poliittisia puolueita lainkaan. Puolueet, joilla on jäsenmaksuja, ei niin pitäisi tällaista tarvitakaan. Ja mielestäni tässä vähimmilläänkin väärinkäytetään julkisia varoja, jos me käytetään poliittisia puolueita rahoittamaan. Kuitenkin tilanne voisi olla huonompikin. Ne puolueet, jotka ovat enemmistö ja voivat asettaa sääntöjä ja kriteerejä, joiden mukaan sitten muiden puolueiden saavat tunnustuksesta tai eivät saa tunnustusta ja rahoitetaan tai ei rahoiteta. Ja, su- ja suurin enemmistö sitten antaa päätöksiä siitä, täyttävätkö tietyt puolueet kriteerit, niin potentiaalisesti tästä tulee julkisten varojen korruptiivista käyttöä, kun yksi perustelu on jokaisen puolueen ohjelma ja toinen kriteeri se, kenen pitäisi olla ehdokkaana ja millä perusteella heidät valitaan, niin tämä kyllä iskee demokratian ytimeen ja, ja äh, yhdistysvapauteen. Tietysti demokratia käytetään, niin sitä ripotellaan e, vähän niin kuin suolaa ympäriinsä, mutta se ei kyllä tee jostakin asiasta pelkästään demokratia. Minua aivan erityisesti huolestuttaa kuitenkin se, että pidemmällä aikavälillä siirrytään sitten sellaiseen tilanteeseen tai ei, jossa vain poliittiset, eurooppalaiset poliittiset puolet voivat olla mukana Euroopan vaaleissa. Minä tiedän, että kukaan ei tätä tällä hetkellä ehdota, mutta joskus mahdollista voi tulla todennäköistä. Siinä kaikki. Jätän puheenvuoroni tähän. Grazie, Kiitoksia, edustaja Brons. Ja sitten edustaja Hefner. Ja, vielen dank. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Ja sydämelliset kiitokset myös edustaja Janakuulle ja edustaja Guerrero Salomille siitä, että ovat niin hienosti valmistelleet mietintönsä. Kun tällaista asiasta keskustellaan valiokunnassa, on aivan luonnollista, että minä nyt keskityn niihin asioihin, joista minun mielestäni pitää vielä keskustella. En aio nyt nostaa esiin niitä asioita, jotka joita pidän jo onnistuneina, vaan ne asiat, joista minulla on vielä kysyttävää tai joista mielestäni pitää vielä keskustella. Ja haluan aloittaa ensimmäisestä tärkeimmästä asiasta mielestäni. Jännittävää kyllä tämä on se asia, josta olemme joka kerta keskustelleet. Ja minulla on aina se vaikutelma, että täällä valiokunnassa on selkeä suuntaus. Esimerkiksi kuulemistilaisuudessa viime vuonna kaikki asiantuntijat sanovat, että tässä on suuria heikkouksia, tätä on välttämättä muutettava, mutta en vieläkään ole löytänyt mitään äh, kunnollista ratkaisua tähän kysymykseen tässä mietinnössä. Ja se kysymys äh, liittyy siihen, että poliittisten puolueiden rekisteröinti olisi käsiteltävä erikseen rahoituksesta. Ja tämä on mielestäni tärkeää. Nämä ovat täysin erilaisia kysymyksiä. Kun on kyse rahoituksesta, täytyy katsoa mm, puolueen menestystä ja rahoituksen täytyy riippua menestyksestä. Ne puolueet, jotka ovat menestyksekkäämpiä, saavat enemmän ääniä, enemmän tukea kansalta, voivat saada enemmän rahaa. Ne, jotka ovat vähemmän menestyksekkäitä, saavat vähemmän määrärahoja. Tässä täytyy olla jonkinlainen kynnysarvo, jonkinlainen relevanssikynnys, jonka alla puolella ei enää kuluja korvata. Mutta toisin on mielestäni, kun puhutaan puolueiden rekisteröinnistä, se täytyy liittyä muodollisiin kriteereihin eikä menestykseen. Esimerkiksi riittävä henkilökunta, kunnollinen ohjelma, ohjesääntö, riittävä jäsenmäärä ja sisällöllisten ja muodollisten kriteerien täyttäminen jos nämä asiat, esimerkiksi perusoikeuskirja ja kaikki nämä kysymykset, joista on jo keskusteltu, jos nämä kriteerit täyttyvät, niin sitten minun mielestäni täytyy antaa puolueelle hyväksyntä toimia eurooppalaisena poliittisena puolueena, jos se sitten noudattaa kaikkia näitä muodollisia vaatimuksia, vaikka se ei sitten jälkeenpäin saisikaan riittävästi tukea äänestäjiltä. Eli Euroopan demokratian edun mukaista ja meidän kaikkien edun mukaista on se, että tässä ei luoda minkälaista monopolia tai oligopolia, vaan että meillä on suurta kilpailua, vapaata kilpailua, jotta erilaiset poliittiset konseptit voivat päästä Euroopan unioniin me emme saa aiheuttaa sellaista vaikutelmaa, että tämä on ikään kuin tällainen suljettu klubi niille, jotka jo täyttävät kriteerit. Ja nyt haluaisin kysyä edustaja Janakulta ja Gerero Salomilta. Minä en ole vielä ihan täysin ymmärtänyt, miten nämä täysin erilaiset periaatteet mm, näissä kahdessa kysymyksessä, rahoitus toisaalta, rekisteröinti toisaalta, miten ne säännellään ja miten ne tässä asetuksessa sitten pidetään erillään. Ja sitten rahoituksesta vielä eräs kysymys. Rahoituksessa on järkevää, että meillä on jonkinlainen pohjarahoitus tämän välttämättömän koneiston alla ja sitten rahoitus, joka annetaan tapauskohtaisesti 15 prosenttia on komission ehdotuksessa pohjarahoitus ja 85 prosenttia sitten harkinnanvarainen. Te haluaisitte muuttaa tämän 10 prosenttia 90 prosenttia. En oikein ymmärrä miksi, koska minulle tämä 15-85 prosenttia oli hyvin perusteltu ja haluaisin tässä vaiheessa pyytää, että pidetään tästä ehdotuksesta kiinni eikä muuteta sitä. Ja sitten minulla on vielä kysymys liittyen tarkistukseen kolme yhteydessä tarkistuksiin 13-17, jos näen tämän oikein. Nimittäin tämä kysymys, kuinka pitkälti puolueet noudattavat Euroopan unionin arvoja. Tässä esittelijä haluaisi jättää tämän kysymyksen arvioimisen meille, tälle valiokunnalle. Ja minä nyt kysyn tässä ihan avoimesti, onko tämä oikeasti hyvä ajatus? Me kaikki täällä edustamme poliittisia puolueita. En olisi täällä valiokunnan jäsenenä, jos meitä olisi valittu poliittisten puolueiden listalta. Ja mielestäni on kyllä vähän ongelmallista, erityisesti silloin kun on kyse sisällöllisistä kysymyksistä, sisällöllisesti arvioitavista kysymyksistä eikä pelkästään muodollisista kysymyksistä että annettaisiin sitten tämän valiokunnan jäsenille päätösvalta muista puolueista. Ja siinäkin tapauksessa, että päättäisimme hyvin perustellusti, niin pelkään, että nämä, kysymyks- nämä päätökset voidaan kyseenalaistaa julkisuudessa. Mm, ja voidaan aina sanoa, että tässä on kyse kilpailun poistamisesta. Eikö olisi paljon järkevämpää antaa tämä päätös jollekin riippumattomalle elimelle, kuten komission ehdotuksessa on, vaikkapa meidän pitäisikin keskustella vähän tarkemmin, että mikä tuo elin sitten olisi. Ja lopuksi minulla on vielä kysymys ähm, sisäisestä demokraattisesta rakenteesta. Se on vähän samaa mieltä kuin Andrew Duff. Oikea asia on kyllä nostettu esiin, mutta mutta ei ole muotoiltu sitä vielä riittävän johdonmukaisesti, kun tehdään päätöksiä vaaleista puolueen sisällä, puolueen johdon vaaleista, tehdään päätöksiä ohjesäännöistä ja puolueohjelmista ja kun tehdään päätöksiä myös ehdokaslistoista, niin tällainen demokraattinen sisäinen rakenne, sen täytyy olla ennakkovaatimus sille, että voi rekisteröityä eurooppalaiseksi puolueeksi ja voi saada rahoitusta. Emme me voi antaa tilaa epädemokraattisille puolueille Euroopassa ja puolueen demokraattisuus ei riipu pelkästään sen tavoitteista, vaan myös siitä, toimiiko se itse demokraattisesti. Tässä nyt esimerkki Saksassa piti kerran järjestää yhdet vaalit kokonaan uudelleen, koska kun ehdakas listoja luotiin, niin ähm, puoluepäivillä äh, ei valittu jokaista ehdokasta erikseen, vaan äh, saattoivat ainoastaan hyväksyä tai hylätä jo valmiiksi puoluejohdon valmisteleman ehdokaslistan. Tämä Saksan oikeusjärjestelmän mukaisesti ei ole hyväksyttävää ja tämä johti siihen, että koskapa tämä ehdokaslista ei ollut demokraattinen, niin koko vaalit piti uusia. En nyt tässä halua vaatia, että Saksan lainsäädäntö pitäisi olla voimassa koko Euroopassa, mutta ehdokaslistojen luominen on yksi tärkeimmistä päätöksistä, joita puolue tekee. Puoluehan rekrytoi ikään kuin henkilöitä parlamentteja varten niin edustamaan kansalaisia ja silloin yhden kriteerin täytyy olla, että päätös näistä listoista tehdään demokraattisesti puolueen sisällä. Minulla on vielä muutamia kysymyksiä, mutta pelkää pahoin, että sitten puhuisin vähän liian pitkään Mielestäni, sanoisin vielä, että mielestäni tämä väliratkaisu, joka täällä on ehdotettu, että puolueet eivät saa osallistua kansanäänestyksiin, ellei sitten ole kyse eurooppalaisista aiheista, niin se ei mielestäni ole kovinkaan vakuuttava ehdotus, koska muuten sitten kiistelemme joka kerta siitä, että mikä aihe on eurooppalainen tai oikeastaan, että mikä aihe ei ole eurooppalainen aihe, joten meidän pitäisi kyllä tässä tehdä selkeä määräys. Kiitoksia. Äh, kollega Hefner. Mm, pyydän anteeksi, koska minun täytyy lähteä hetkeksi täältä äh, salista, joten pyytäisin, että edustajalle Grip äh, toimisi tässä puheenjohtajana vähän aikaa. Oui, mes chers collègues. Hyvät kollegat, uskoisin, että jatkamme keskustelua. Äh, esittelijä halusi käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Madame la Présidente. Rouva puheenjohtaja, minä olen esittelijänä myöskin ulkoasianvaliokunnassa ja ohjelma äh, tämä esityslistan kohta oli vain äh, kello neljään asti. Me, minun tulisi siis poistua esittelemään toinen mietintö. Meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Pyrkikää kaikki puhumaan nyt hyvin nopeasti. Manfred Weber, olkaa hyvä. Niin, puheenjohtaja, hyvät kollegat, minä yritän puhua lyhyesti. Ensinnäkin olemme varmasti kaikki samaa mieltä, että tämä ehdotus olisi todella suuri askel eteenpäin Euroopassa. Loisimme tällaisen oikeushenkilöiden Euroopassa. Tätä Äh, kanssa ristiriidassa on se, että äh, puolueen tulisi rekisteröityä johonkin jäsenvaltioon. Äh, siksipä minäkin kannattaisin sitä, että tälle luotaisiin jonkinlaisia eurooppalaisia rakenteita. Toiseksi haluaisin sanoa, että tämä puolueen perustamisen yhdistäminen ähm, ehdokkaisiin ei, äh, on mielestäni kyllä hyvä, mutta sitten tässä ikään kuin suljetaan pois se mahdollisuus, että kansalaiset äh, omasta tahdostaan perustavat puolueita. Niin jos on äh, jonkinlainen kansalaisliike, globalisaation vastustaja tai joku muu liike, jossa kansalaiset haluavat perustaa puolueen, niin se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Niiden pitäisi nyt jo olla kansallisesti toimivia puolueita. Se on tämänhetkinen logiikka logiikkaa, ymmärrän sen, mutta en haluaisi sulkea pois sitä, että tulevaisuudessa myös kansalaisliikkeet voisivat perustaa eurooppalaisia puolueita. Ja kolmas asia, joka minua eniten huolestuttaa, ja tässä olen kollega Hefnehin kanssa samaa mieltä, on tämä ähm, luvan saanti. Tässä ehdotuksessa sanotaan, että Euroopan parlamentin päätös, jos tässä lukee, että Euroopan parlamentin päätöksellä äh, voi äh, saada luvan toimia eurooppalaisena puolueena, niin sitten minä äh, näen tämän Euroopan parlamentin ikään kuin täysistuntona. Euroopan parlamentti siis täysistunnossa päättäisi siitä, voiko esimerkiksi joku oikeisto- tai vasemmistoradikaali puolue saada luvan. Tämä on mielestäni hyvin vaikeaa, kun menemme vaalitarkkailuun matkoille esimerkiksi Afrikkaan, niin ensimmäinen kysymys, joka meille esitetään, on, se, että voivat, tai jonka me esitämme siellä, on voivatko puolueet perustaa voidaanko puolueita perustaa vapaasti vai pitääkö niiden saada lupa jostain? Meillä pitäisi olla joku neutraali paikka, joka tarkastelee näitä kriteerejä. Olen sitä mieltä, että sitä ei pitäisi tehdä Euroopan parlamentissa, koska siellä puolueiden tulisi kinastella, tulisi keskustella. Tämä on mielestäni tärkeää. Ja sitten viimeinen asia, nimittäin naisten ja miesten välinen tasa-arvo. Tässäkin minä kannattaisin sitä, että antaisimme puolueen perustamiselle mahdollisimman paljon tilaa. Mitä me täällä parlamentissa sanottaisiin, jos perustettaisiin naisten puolue, jossa haluttaisiin, että naisten oikeuksia vahvistetaan, jossa naiset kokoontuvat perustaakseen naisten puolueen. Jos me sukupuolen laitamme tänne kriteereiksi, niin tällaisen puolueen perustaminen on mahdollista. Siksipä minäkin tässä vaatisin, että meillä pitäisi olla minimikriteerit, demokratia, oikeusvaltioperiaate ja niin poispäin, mutta ei saisi mennä liian pitkälle näissä kriteereissä. Kiitoksia. Merci, la parole. Kiitoksia. Seuraavana kollega Hotain, olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia puheenjohtaja. Minäkin haluaisin tässä kannattaa eurooppalaisia puolueita, joilla on oikea eurooppalainen ohjesään, kuten kollega tässä sanoi. Minusta ei esimerkiksi ole hyväksyttävää se, että meidän liberaalipuolueemme on perustettu jotenkin Belgian lainsäädännön mukaisesti. Näin ei voi olla, koska minä en edes tunne tätä lakia, mutta en minä halua myöskään opiskella 27 erilaista lakia, jotka koskevat puolueita. Haluaisin mieluummin eurooppalaisen puolueiden vuotta koskevan säädöksen. Ja juuri Saksan näkökulmasta mielestäni tämä on tärkeää, koska meidän perustuslakituomioistuimemme ei näe tätä parlamenttia oikeana parlamenttina, koska minut on valittu tänne pelkästään saksalaisten äänestäjien toimesta ja siellä esimerkiksi brittien puolesta, mikä on tavallaan epädemokraattista. Siksi olisi hyvä, jos kaikki äänestäjät valitsisivat meidät. Toinen kysymys on tämä rahoitus. Kollega Kollega Hefner jo monet asiat nostikin esiin. Haluaisin vain huomauttaa, että erityisesti silloin kun syntyy suuria kustannuksia, esimerkiksi äh, puoluekokouksen järjestäminen, sehän äh, ähm, aiheuttaa suuria kustannuksia puolueelle, niin liberaalipuolueeni ähm, puoluepäiville äh, Euroopassa kanssa Euroopan tasolla tulee vähemmän edustajia kuin kansalliseen puoluekokoukseen. Tämä kyllä osoittaa, eh, että tälle ei ole vielä annettu riittävää merkitystä. Sitten eh, säätiöiden kohdalla en pysty ihan ymmärtämään sitä, mitä täällä sanottiin. Meillä on eh, laajaa lainsäädäntöä Saksassa mikä on poliittisen säätiön, poliittisen puolueen ero. Kummatkin kyllä muokkaavat poliittista päätöksen tekoa, mutta näiden välillä on kyllä ero ja rahoituksessa myös täytyy olla tarkkana. Sitten liittyen rangaistuksiin, minä en odota tässä kovinkaan paljon. Te ilmeisesti odotatte paljon näiltä rangaistuksilta ja Olafilta. Kyllä Olafilla on Tystä, mutta Olafin päätökset eivät ole sitovia. Jos nyt katson, että mitä tilintarkastustuomioistuin tekee, niin viime Strasbourgin viikolla kun äänestimme budjetista, niin siellä on kohta, jossa sanotaan, että Euroopan tilintarkastustuomioistuin 16 kerran on sitä mieltä, että budjetti ei ole hyväksyttävissä tämmöistä vastaan äänestettiin Eli valvonnan on tapahduttava ennen eikä jälkikäteen. Ja sitten mm, lupamenettely, eihän mehän, meidän valiokuntamme tai täysistunto voi päättää sisällöstä. Minun mielestäni tässä ei vallanjakoperiaatetta noudateta. Tästä voi päättää mielestäni ainoastaan tuomioistuin tai joku edes joku riippumaton elin ei sekään tule koskaan ole riippumaton, joten meidän täytyy katsoa tarkkaan, kenen tulisi tästä päättää loppujen lopuksi. Kollega teki tässä esimerkin ää, äh, tällaista mahdollista naisten puolueesta. Äh, mietin tässä, jos hyväksyttäisiin vain puolueita, jotka eivät syrjisi naisia. Minä äsken tuossa mietin, äh, täyttäisikö oma puolueeni vaatimukset Euroopassa. Ehkäpä ei, ei näin voi olla. Ja minun on sanottava se, mikä tulee kansalaisjärjestöihin, niin kyllä me äh, rahoitamme useita sellaisiakin, jotka vastustavat Eurooppaa, jotka toimivat meitä vastaan monella alalla. Tämä mm, kuuluu demokratiaan rajana pitäisi olla se, että rikotaan perustuslakia. Kaiken muun täytyy olla hyväksyttävissä. Kaikki Ison-Britannian Euroopan vastaiset puolueet, niiden täytyy olla hyväksyttäviä. Ei voi olla niin, ettemme niitä hyväksy. Jos kuitenkin äänestäisimme täysistunnossa, niin näin varmaan kävisi. Sitten äänestimmehän me myöskin sitoutumattomien puolesta täysistunnossa, vaikka emme kannattaneet, vaikka ei meillä ollutkaan tällaista rajaa, kuten meillä Saksassa on. Sitten mm, se, että kansalaisjärjestöjen pitäisi voida osallistua kampanjoihin, se on totta. Niiden pitäisikin, vaikkakaan ei ehkä muodollisella tasolla. Kiitoksia. Merci, cher collègue. La parole. Kiitoksia. Jacqueline. Thank you, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä oikein vastata kollegojen Fox ja Anju jälkeen. Mitä tulee kansanäänestyksiin, minusta näyttää siltä, että mikä tahansa kansanäänestys, missä tahansa EU-kysymyksestä jossakin osavaltiossa vaikuttaa koko EU, joten EU on tässä osallisena, mitä tulee kansanäänestyksen lopputulokseen. Me emme enää voi eristää mitään maata EUsta. Ja mitä tulee äänestäjien äänestysvilkkauteen, on olemassa tällainen sekulaarinen trendi kaikissa demokraatioissa, jossa osallistuminen laskee. Se on tendenssi yleisesti lainsäädäntöelinten merkitys vähenee. Tämä on tämmöisen Euroopan parlamentin, että voidaan päästä selittää muiden tahojen nousulla, joilla on poliittista valtaa, monikansalliset yritykset, kansalaisyhteiskunta, oikeusjärjestelmä, mielestäni ta ei voida mitenkään erillistää erityisen hankalan tapauksena. Mitä tulee sitten itse asiaan, sanktioihin? Kyllä, mielestäni tämä on aivan oikein, mutta ne pitää määritellä todella objektiivisesti niin, mitä tulee sisältöön, että menettelypuoleen miten päätöksiä tehdään. Tämän täytyy olla täysin transparenttia. Toiseksi miten järjestelmään päästään, miten sitä päästään pois. Tämä vaatii niin selvennyksiä. Mukaantulon pitäisi olla avointa, mutta se ei voi olla absoluuttinen arvo. Toisaalta me elämme poliittisesti liikkuvia aikoja, on kaiken tyyppisiä poliittisia tahoja, jotka etsivät pääsyä mihin tahansa poliittisen järjestelmään, ja mielestäni jotkut näistä tahoista, no, joitakin näistä pidetään ehkä vähän tällaisena äh, turhanaikaisina. Sitten kiinnittäisin vaikka siihen, mitä 90-luvun alussa tapahtui kommunistisessa maailmassa silloin, kun lainsäätäjistä tuli ensimmäistä kertaa demokraattisia. Ensin, mm, ensinnäkin monissa maissa, esimerkiksi kolmeksi, oli tällaisia oluen harrasta, harrastuspuolueita. Eihän nämä kauaa kestäneet. Se on tärkeää. Ne ovat lyhytikäisiä äh, puolueita ja mielestäni Euroopan parlamentti kyllä tällaisen kanssa tulee toimeen. Kiitoksia. Viimeinen puheenvuoropyyntö. Kollega Ilchief, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, koska esittelijä Jana kun täytyy lähteä esittelemään mietintönsä toisaalla. Meidän tulisi tukea tulevaa työtä, sillä tämä aihe aiheuttaa hyvin vilkasta keskustelua. Miksi niin on? Minä uskon, että niin on, koska me emme pyri esittelemään tarkistuksia, me pyrimme syvällisesti uudistamaan Euroopan monipuoluejärjestelmää ja Euroopan unionia. Nämä kunnianhimot ovat hyvin merkittäviä. Tämän vuoksi paljon kysymyksiä tulee esiin, eikä niihin ole päteviä vastauksia. Esimerkiksi kysymys suurten puolueiden osallistumisesta pienien maiden tapahtumiin. Toisin sanottuna ajatuksena on se, että puolueet, suuret puolueet, joilla on paljon rahaa, menevät toimimaan pieneen maahan, ne tuhoaisivat pienemmät puolueet sieltä. Tämä pelko oli olemassa 90-luvun alussa, että suuret ketjut saapuessaan tuhoaisivat pienet kaupat. Näin tapahtuikin, mutta ei kaikkialla. Minun onnistukseni on se, että suuret eurooppalaiset puolueet eivät niinkään vahingoittaisi pieniä maita. Nämä pienet maat tarvitsevat eurooppalaista poliittista kokemusta. Ei ole syytä lopettaa poliittista suunnittelua. Pienet maat, kuten Bulgaria, jossa on kahdeksan miljoonaa kansalaista, siellä on 200 rekisteröitynyttä puoluetta, joista kahdeksan on kansallisessa parlamentissa edustettuina. Tämän logiikan mukaisesti me saisimme paljon menestystä aikaan voisimme selventää poliittista kuvaa jäsenmaissa ja samaan aikaan päättää tällaisen egocentrisen asenteen tietyissä puolueissa. Meidän tulee olla selväsanaisia tässä talossa kaikki poliittiset ryhmät kaikilla poliittisilla ryhmillä on tietty määrä paikkoja. Kansanpuolueilla, liberaaleilla kaikki toivovat saavansa enemmän meppejä tulevaisuudessa parlamenttiin. Tämän vuoksi he tekevät kompromisseja. Tämä mietintö voisi pienentää kompromisseja. Pyrkimys olisi saada aika läpinäkyvyyttä puolueessa. Viisi puoluetta olisi EPP-ryhmän sisällä, jos meillä oli todellisia kriteerejä rakenteeseen liittyen, tulokset olisivat parempia. Sitä paitsi äänestysprosentti kansanäänestyksissä tietyissä jäsenmaissa – vaatii eurooppalaista osallistumista. Minun maassani tullaan järjestämään ydinenergian käytöstä 27. tammikuuta ensi vuonna äänestys. Ja tiedättekö, mitkä perusperiaatteet ovat johtavien hahmojen kohdalla? Joko heidän intressejään ohjaavat ohjaa bisnes tai sitten muut henkilökohtaiset syyt. Jos tämä kysymys on niin tärkeä, jos me hyväksymme 15 tai 14 tai 10 prosenttia perusrahoituksesta, meidän täytyy selventää, että me emme ole nyt täällä kiistelemässä eurooppalaisen, eurooppalaisen rahojen varastamisesta, vaan järjestelmän selventämisestä. Minä en usko siihen, mitä tässä sanottiin, että eurooppalaiset äänestäjät ajattelevat niin tai näin, tai tai eurooppalainen äänestäjä on pettynyt. Jos me teemme näin, mutta ehkäpä hän on pettynyt nykyiseen tilanteeseen puolueiden kohdalla ja ehkäpä äänestäjää rohkaisisi se, että tästä mietinnöstä saataisiin tuloksia. Kiitoksia kollegat. Esittelijä Jana, kun haluatteko kommentoida nopeasti näitä ajatuksia? Äh. No ihan nopeasti puheenjohtaja. Minä tein heti alussa selväksi, että me emme puhu kustannusten lisääntymisestä, kun rahoitetaan puolueita. Puolueet ovat jo olemassa, eikä tämä ole mitään uutta. Nämä puolueet ovat olleet olemassa jo jonkin aikaa. Ne ovat toimineet, ne ovat saaneet rahoitusta koko tämän ajan. Rekisteröinti on oma asiansa ja rahoitus on sitten ihan oma asiansa ja vaatimuksena oli, että on vähin, puolueeseen kuuluu vähintään yksi Euroopan parlamentin jäsen. Ja tietenkin sitten parlamentti on tässä välissä ja parlamentti päättää, onko demokraattiset kriteerit täytetty. Ei varmaankaan voida sanoa, että Euroopan parlamentin kykyyn, kykyä, tai kykyä tästä voidaan epäillä. Tietysti poliittiset puolueet ovat jo olemassa, mutta ei niillä ole oikeushenkilöllisyyttä ja tämä pitää muistaa. Edelleen toivon, että mitään väärinkäsityksiä tähän ei liity. Eurooppalaiset poliittiset puolueet vaatimattavan laillisen ohjesäännön ja se tunnustettaisiin kaikissa jäsenvaltioissa. Ja tätä kaikkea säätelee asetus, eikä ole niin, että jäsenvaltiot voivat vain tehdä ihan niin kuin haluat. Nämä puolueet ovat jo olemassa. Se seikka, että ne toimivat Brysselissä, ei tarkoita sitä, että ne voivat sitten siirtyä Madridin tai muualle. Joten ei nyt annetaan ymmärtää, että tässä olisi kyse jostakin aivan uudesta. Ei tämä ole ensimmäinen kerta, kun tällaisia puolueita on syntynyt. Nehän ovat olleet olemassa jo aika kauan ja ovat saaneet rahoitusta. Ei ole kyse siitä, että joku saisi kaikki rahat tai enemmän kuin muut. Juuri sen takia on direktiivi tai asia, joka säätelee. Ja tämä kuuluu jäsenvaltiolle myös kyseessä on kuitenkin EU-lainsäädäntö ja tässä edellytyksenä on, että demokratian pelisäännöt toteutuvat. Tietysti oikeusjärjestelmät ovat edelleenkin olemassa jäsenvaltiotasolla ja meidän pitää olettaa, että ei ole mitään sitä jäsenvaltiota, jossa tällä hetkellä olisi epädemokraattisia säädöksiä, joita soveltaa niiden omiin puolueisiin, mutta tätähän me nyt emme tässä ole tutkimassa tällä kertaa sitten odotan kollegat voivat sanoa, jos haluavat jos jollakin alueella sel- selvennystä ja odotan heiltä panosta niin, että voimme jatkaa tätä työtä ja saada aikaan konsensuksen, koska tämä työhän kuuluu meille kaikille. Ei kyse ole vain jonkun minoriteetin edusta. Sitten myös Tämä kysymys, joka liittyy yhteen säätiöön per yksi puolue, yhdellä puolueella ei tietenkään voi olla puolta tusinaa säätiötä. Meidän pitää olla varovaisia näiden mm, sisarpuolueiden kanssa myös. Sitten ei ole mitään sattuvasta harkintavaltaa, kun tähän liittyisi. Ja jos puolueet haluavat Euroopan aseman, silloin ja haluat saada tämän arvovallan, joka tähän liittyy, niin se ei ole sama asia, että on jonkinlainen kansalaisjärjestö, joka toimii Belgiassa, koska esimerkiksi koska kriteerien täytyy täyttyä. Näitä kriteerejä on oikeastaan viisi, millä puolue voidaan tunnustaa ja sitten sääntöä, jonka, sääntöjä myös, joiden perusteella varoja voidaan myöntää. Täytyy myös tarkistaa täyttävätkö puolueet vaatimukset ja sitten kolme toimielintä kanta pohjalta parlamenttiin, neuvosto ja komissio tutkivat, tutustuvat ää, puolueiden tilanteeseen. Tämä on vasta täysin toteutettavissa. Tietysti AFKO-valiokunnalla on aivan oma asemansa tässä. Enkä näe mitään isompia ongelmia tähän liittyvän. Täällä tuli esille kysymyksiä. Ja olen ollut hiukan hämmästynyt ollut vähän niin kuin tämä se ensimmäinen kerta, kun puhutaan tällaista Euroopasta puolueesta. Niitähän kuitenkin on ollut jo olemassa aika pitkään ja ne ovat saaneet rahoitusta Euroopan parlamentilta ja nyt sitten kriteerit tarkoittavat sitä, että näin voidaan tehdä virallisemmalta pohjalta. Mutta ei tämä mikään salama kirkkaalta taivaalta ole ollut. Tämähän on jatko aikaisemmille mietinnöille. Ja selkää jatkoa löytyy aikaisempien ja minun mietintöni välillä. Ei tämä ole syntynyt mistään tyhjästä. Kiitos. Merci, äh, Kiitoksia. Kiitokset esittelijälle. Uskon, että nämä huomiot ja selvennykset äh, selventävät tilannetta. Ja nyt uskon, että herra Girero haluaisi myöskin kestää puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Rova Jana, kun kiihkeän puheenvuoron jälkeen tavallaan, niin samassa hengessä sanoisin, että koska itse tulen maasta, jossa on katolisia perinteitä ja menneisyyteen liittyy Trenton kirkkokokouksen reformin vastaisuuteen. Mehän kyllä tiedämme, mitä manikeismi tarkoittaa. Tällainen mustavalkoisuus, sehän yleensä ottaen tarkoittaa sitä, että on tällainen to- asia, jota todellisuus ei ole, ja sitä vastaan sitä taistellaan. Ja monta kertaa, kun olemme taistelemme jotakin vastaan, mitä ei edes oikeasti todellisuudessa ole. Missään kohtaa ei aiota määritellä, miten jokainen puolue valitsee johtajansa. Esimerkiksi joka tapauksessa tullaan vaatimaan, että tapa, millä johto valitaan, sen pitää olla demokraattinen tapa. Ei missään todeta, että poliittisten puolueiden pitää konsultoida omaa vaaliohjelmansa. Ei tämä liity tähän mitenkään. Ja jos on tällaisia konkreettisia kysymyksiä, niin viittaan sitten juuri niihin. Täällä on mielestäni muutama avainkohta. Ensinnä, kuten herra Hefner sanoi, Tämä on tästä klassista keskustelua tässäkin valiokunnassa, nimittäin miten selkeästi erotetaan vaatimukset, jotta voi tulla poliittisesti Euroopan poliittisen puoluksen rekisteröityä ja mitä vaatimuksia taas liitetään rahoituksen saantiin eurooppalaisena poliittisena puolueena. Ensimmäisen kohdalla nämä vaatimukset ovat objektiivisia vaateita, eivät ne millään tavalla liity johonkin poliittiseen ohjelmaan, ei ollenkaan. Alusta lähtien olen sanonut, että poliittinen ryhmä, joka haluaa tehdä työtä, vaikka EUn vastaista, niin se kyllä sopii täysin näiden sääntöjen kanssa yhteen, joita nyt olemme täällä käsittelemässä. Mutta eurooppalainen poliittinen puolue, joka harjoittaa syrjintää uskontoon perustuen tai sosiaaliseen luokkaan tai sukupuoleen perustuen, rotuun perustuen, ei tällainen täytä perusvaatimuksia ja periaatteita, joiden pohjalta EUta rakennetaan. Ja äh, poliittisen puolueiden rekisterin pitää vain todeta, että näitä periaatteita vastaan ei millään tavalla rikota. Sitten rahoitus on vähän oma asiansa. Siinä selkeästi vaaditaan, että kyseinen poliittinen puolue omaa tiettyä tukea kansalaisten parista. Muuton ei ole mitään erottelua puolueen välillä, joka edustaa 30 prosenttia eurooppalaisista ja puolueen välillä, joka edustaa 2000 eurooppalaista. Ja tässä voidaan liittyä tähän keskusteluun, jonka herra Hetler otti esille, jos on kyse sitten mistä suhteesta nyt olkaan kysymys. Järkevästi tietysti on, että huomattava osa kansalaisista on mukana tukemassa tiettyä poliittista puoluetta. Ja näin ollen tehdään sitten minkälainen ehdotus tahansa näistä luvuista, niin tämä on tällaista regressiivistä suhteellisuutta. Ja ehkä pienet puolet suhteessa hyvä, hyötyvät enemmän kuin suuret, suuret, suuret puolet, sekin mahdollista. Sitten monet puhujat ottivat esille seuraavan asian, Darth Hefner. Nimittäin, miten saadaan aika juridista selkeyttä, jo, se sääntö, jolla säädellään puolueita. Meidän pitää löytää sellainen ratkaisu, että me jatkuvasti sitten joudu kiistelemään – onko se oike- oikeusjärjestelmä EU-ssa vai jäsenvaltiossa vai missä. Meidän pitää tähän löytää joku sopiva ratkaisu. Kolmas tärkeä kysymys, josta täällä on puhuttu. mikä taho hylkää poliittisen puolueen, koska sen ohjesääntö ei täytä, ei täytä perusperiaatteita, demokraattisia periaatteita EU:ssa, tai sen takia, että kyseisen puolueen käyttäytyminen on vastoin sen omaa ohjesääntöä. Ja no, tässä on mahdollista käyttää eri toimitapoja. Mm, Parlamentti on vastusta, mutta tietysti viime kädessä oikeasti voidaan ratkaista nämä kysymykset ja meidän pitää tätä asiaa vielä työstää. Sitten ottaisin vielä esille. En tiedä, pitäisikö tästä nyt alkaa puhua, koska tämä voi olla hiukan konfliktiivista, mutta puhunut kuitenkin erittäin ystävällisessä hengessä. Täällä on liikaa brittejä edustettuna tässä valiokunnassa ja jo, jossain määrin myös saksalaisia. Koska kerran brittejä on enemmän, niin aina tulee sellainen vaikutelma, että yhdistynyt kuningaskunta on muita tässä aina yksin muita vastaan. kuningaskunta on erittäin tärkeä maa, mutta se on kuitenkin yksi 27 jäsenvaltiosta. Ja monet ongelmista, jotka liittyvät suhteisiin Iso-Britannian kanssa, ne pitää voida ratkaista yhdistyneen kuningaskunnan sisällä. Eikä niiden pitäisi välttämättä vaikuttaa joka ikiseen kysymykseen, jota Euroopan parlamentti käsittelee. Jos yhdistynyt kuningaskunta haluaa kansanjärjestyksen ja yhdistään EU-ssa, niin sehän on oma oikeus, eikä kukaan kiellä sitä järjestämästä kansanäänestystä, mutta muilla mailla on tällainen oikeus myös. Eikä sen nyt pidä vaikuttaa joka ikisen lainsäädäntökysymykseen täällä EU-ssa. Ja saksalaisten edustus on hiukan erilaista silloin, kun jatkuvasti viitataan Saksan perustuslakituomioistuimeen ja niin edelleen. Minä olen tänään kuullut, eikä tätä asiaa, enkä tästä nyt ensimmäistä kertaa puhu. Minua ei ole Saksan valittu, mutta teen kuitenkin päätöksiä myös brittejä koskevista kysymyksistä. Tämähän on Euroopan unioni ja samalla tavalla kuin oma maani ja minut on valittu Madridin vaalipiiristä teen päätöksiä, jotka vaikuttavat Barcelonan ja Sevillan vaalipiirin. Mehän kaikki kuulumme EUhun, tai kuulumme tai sitten emme kuulu. Ja näin on, ei voida sanoa, että Saksan kansalla on oma erityinen identiteettissä niin erilainen, että vain sitä pitää kunnioittaa täällä EUssa. ssa ja jos ei näin tapahdu, niin silloin se on demokraattista. Demokratiahan tarkoittaa sitä, että jonakin päivänä 2014 tuhannet Euroopan kansalaiset äänestävät Euroopan parlamentin vaaleissa ja Euroopan parlamentti edustaa sitten Euroopan kansalaisia ja samalla tavalla, niin kuin aikaisemmin sanoin, brittien, saksalaisten pitää ratkaista omat ongelmansa maansa sisällä. Vivo, pero en fin. <laughs> Sinumme no excedido. Eh, en tiedä, menikö nyt hiukan liian pitkälle. pyydästä. sitä anteeksi, jos näin on päässyt käymään, mutta mielestäni tämä nyt piti ottaa esille. <clears throat> Merci, euh, cher collègue. L'étude Kiitoksia. Tämä asia saa käsittelemään aika tärkeitä poliittisia kysymyksiä. Ei pelkästään ole kyse näistä poliittisista puolueista. Olkaa hyvä. Something near Spanish, because it's only a point of order. Minä puhun nyt jotain Espanjan tyyppistä. Tante. Haluaisin sanoa yhden tärkeän kysymyksen, koska manekismi ei liity mitenkään reformismiin tai Treintan kirkkokokoukseen. Tämä on varsin espanjalainen kysymys. Makeismi on filosofinen ö, oppikunta kolmannella vuosisadalla Kristuksen jälkeen, jonka perusti Pyhä Augustin ja sitten ja niin edelleen. Halusin vain tämän sanoa, koska tämä on tällainen espanjalainen katolinen ongelma, eikä se nyt pitäisi liittyä tähän. Tämä liittyy jo kansalaissotaan, joka on myös menneisyyttä. <laughs> Minä viittasin oikeastaan kyllä Enrique Augustiniin ja hänen juhlapäiväänsä. Kiitoksia tästä historiallisesta välikommentista. Sitten Lyhyesti aikataulusta muistuttaisin, että me saamme kaikki käännökset kaikilla kielillä seuraavaan kokoukseemme 17.8. joulukuuta. Tarkistukset pitäisi jättää 19. tammikuuta ensi vuonna mennessä ja sitten me äänestämme 19. helmikuuta valiokunnassa. Tämä tästä asiasta sitten esityslistalla vuorossa kes- yhteinen keskustelu kahdesta mietinnöstä. Ensimmäinen koskee Euroopan valvontaviranomaisen perustamisesta annetun asetuksen muuttamista. Aina luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvä politiikka, järjestystehtävät Euroopan keskuspankille. Sitten toinen mietintö, josta laadimme lausunnon aiheena luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antaminen Euroopan keskuspankille. Siis herrat Rangel ja Duff ovat esittelijöinä. Me olemme jo voineet kuulla esittelijöitä viime kokouksessamme Strasburgissa viime viikolla, mutta varmasti esittelijä, esittelijöillämme on kommentteja meille esittää eri tarkistuksista, joita on tehty. Herra Rangel, haluatteko te puheenvuoron ja selittää näitä joitakin tarkistettuja tarkistuksia, joita on tehty? Well, I, I, I think that... No, ei tässä varmaan ole tarvis esitellä tätä sen syvällisemmin, koska teimme sen jo viime viikolla Strasbourgissa. Olisi paljon rakentavampaa kuulla kollegojen kommentteja, jos heillä sellaisia on. Ja sitten mielelläni tietysti vastaan tai kommentoin näitä eri näkemyksiä. Haluaako herra Duff puheenvuoron? Kyllä, kiitoksia. kuten kun teillä on nyt teksti edessä, niin näette, että olen yhdistänyt monia kompromissitarkistuksia. Ne pyrkivät vetämään yhteen eri jäsenten ja eri ryhmien ehdotuksia, eri valiokuntien ehdotuksia. Guen suhteen edustaja Schultz. On lähtenyt aivan toiseen suuntaan. Kunnioitan sitä, mutta olen sitä mieltä, ettei ole realistista yrittää nyt luoda yhtä valvonta viranomaista yhdistelmää säätely sellaisten vä- valvontaviranomaisten välistä yhdistelmää, jotka toisivat vuonna 2010 luodut yhteen. Pankki Valvonta tulee olemaan yhteisen valvontamekanismin ytimessä varmastikin. Se, että ottaisimme mukaan mahdollisuuden tulevasta liitoksesta eri valvonta viranomaisten välillä tämän seurantajakson jälkeen. Mielestäni on myöskin tärkeää, että parlamentti pyrkii saattamaan päätökseen nopeasti tämän neuvottelukantansa, sillä on merkkejä siitä, että eräät jäsen maat ovat lipsumassa takaisin kannoistaan, kannoista, jotka he Eurooppa-neuvostossa ilmaisivat. Ja tämä olisi katastrofi mielestäni, jos me epäonnistuisimme saattamaan päätökseen – pankkiunionin rakenteen luomista mahdollisimman nopeasti. Tämä antaisi kaikenlaisia vääränlaisia viestejä markkinoille ja äänestäjille. Kuten tiedätte, olen pyrkinyt korostamaan sitä, että nämä pre-in valtiot olisivat yhteisessä valvontamekanismissa täysivertaisina jäseninä mukana ja että niillä olisi samanlaiset oikeudet euroalueen jäsenmaiden kanssa. Pre-invaltioiden ja EKPn välinen välisen sopimuksen luonne pitäisi tuoda esiin ja oikeudellisesti varmistettua. Ja pitäisi myöskin varmistaa se, että ähm, valvontaa valvontaneuvosto voisi antaa päätöslauselmia, luonnoksia, joita EKPn hallitus voisi vain joko hyvätä, hyväksyä tai hylätä määräenemmistöllä ja myöskin luonnostelin menettelyn tämän valvontaneuvoston puheenjohtajien valitsemiselle. Tämässä menettelyssä parlamentti olisi vahvassa asemassa. Olisin kiitollinen, jos teillä olisi kommentteja näihin kompromisseihin liittyen. Kun otetaan huomioon keskustelua, jota Strasbourgissa käytiin – se, että ryhmät muodostavat vielä kantojaan, voimme odottaa hyvin vahvaa päätöstä. Tämä hyödyttäisi Ekon valiokuntaa. Merci, cher collègue. Nous avons... Kiitoksia, hyvä kollega. Nyt puhuja puheenvuoro lista kaksi kollegaa. Halusi käyttää puheenvuoron herra Guerrero, olkaa hyvä. Gracias. Kiitoksia. Nyt ihan lyhyesti, koska haluan keskittyä Rangelin mietintöön. Siellä on kolme, se kymmenen tarkistusta, viisi niistä tulee minulta. Ja olen lähettänyt myös kompromisseja. Ja mitä tulee tähän mietintöön, niin varmasti onnistumme joissakin tärkeissä kysymyksissä, miten esimerkiksi pankkien suoraan pääomittamisessa saada, saadaan aikaan paremman valvontajärjestelmän ja sitten on vielä muita kysymyksiä. Tiedän, että jotkut liittyvät enemmän Radafin mietintöön, joten voin jättää oman puheenvuoroni tähän. kiitoksia. Monsieur Gualtieri. Edustaja Gualtieri, haluaisitte käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. I would like... Kiitoksia, minä haluaisin tuoda esiin vain erityiskysymyksiä, jotka liittyvät kompromissiin, jota Andrew on ehdottanut. Yleisesti ottaen tuen mietintöä. Minulla ei ole mitään ongelmia sen suhteen, mutta tässä kompromissi C, kun Ekonissa esittelijöiden välillä on saatu aikaan sopimus liittyen siihen, kuinka valvonta neuvoston puheenjohtaja valittaisiin. Neuvosto siis äänestäisi, mutta parlamentin tulisi hyväksyä äänestystulos. Olisiko samaan aikaan kuitenkin realistisempaa ja enemmän Ekonissa saavutetun sopimuksen kanssa yhtä pitevämpää se, että jos tulos on vahva sen vahvistamista pyydettäisiin parlamentilta. Olisiko tämä realistisempaa kuin se, että parlamentti pääsisi osallistumaan valitsemiseen? Voisiko Andrew ehkä tehdä tämän tyyppisen muutoksen? Kiitoksia kollegat. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ilmeisesti ei tässä tapauksessa. Esittelijä voisi vastata. Palo Renge, olkaa hyvä. Uh, thank you very much. I... Kiitoksia. Haluan vain sen verran sanoa, että kun meillä on tässä tämä Guen ja Schulzen linja, tai me voi tukea, mu- mutta millä on mielestäni tärkeää se, että niin se löytyy kompromisseista, joten ongelmat ovat ratka- on ratkaistu, joten en usko, että EBA, e, Euroopan pankkiviranomaisen kohdalla, kohdalla syntyy mitään ongelmia. Haluaisin myös sanoa jotakin Duffin mietinnöstä varjoesittelijänä. Tämä varjolausunnon laaten halusin sanoa sen verran, että haluan täydentää Andrew Andrew Duffin toimia ja kompromissien laati, laatimisen yhteydessä niin, että ne kattaisivat meidän kantamme tai joidenkin EPP-läisten kannat. Todennäköisesti meidän täytyy tutkia joitakin näistä kompromisseista, jotka ovat hiukan hankalampia, niitä on pari kolme, mutta en voi tässä vaiheessa vielä lopusta sanaa tästä sanoa, koska minun pitäisi tavata muita tästä, tästä asiasta vasta tämän kokouksen jälkeen. Niin yleisesti ottaen olemme sitä mieltä, että kompromissit ovat tarpeeksi kattavia laajoja, jotta ne voidaan hyväksyä. Jotakin ongelmakohtia on, mutta yritämme ratkaista ne sitten jälkikäteen, ehkä huomenna voimme antaa lopullisen vastauksen niiden kohdalta. Merci. Euh. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät kollegat. Edustaja Daff, olkaa hyvä. Uh, Olen kiitollinen näistä kommenteista. Tästä valvonta neuvoston puheenjohtajan valinnasta minä katson tällaista kompromissiehdotusta, joka tulee Ekon valiokunnasta, jossa puhutaan siitä, että tämä henkilö nimetään neuvoston toimesta avoimen valintamenettelyn jälkeen ja sen jälkeen, kun parlamentti on antanut hyväksyntänsä. Minun näkökulmastani tärkeää on se, että meillä on kuuleminen, jossa kuulemme tätä henkilöä. Että ei ole kyse samasta menettelystä äh, kuin silloin, kun hyväksymme Kathy mm, Ashtonin erityislähettiläitä – jossa henkilö hyväksytään, nimitetään ja hän sitten soittaa parlamenttiin, kun hän on lentokentällä lähdössä asemapaikkaansa. Joten kun on kyse tästä nimityksestä, niin mielestäni meillä pitää olla vahvempi väline, joka vastaa ennemminkin komission jäsenten hyväksyntämenettelyä. Ja varmasti pystymme löytämään jonkinlaisen sanamuodon, joka kuvastaa tätä. Mutta se, että siinä lukisi pelkästään parlamentin hyväksyntä, niin kuin ekovaliokunta on muotoillut, ei mielestäni ole riittävän selkeää. Ja meidän täytyy vähän työstää tätä. Mutta meillä on kyllä aikaa. Koska Ekon lykkää äänestystään joulukuulle, muistaakseni. Merci. Kiitoksia. Kiitoksia hyvät kollegat. Kollegamme Tarkovski halusi myöskin käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Well, I, uh, I just, uh... Niin. Minulla ei ole mitään vallankumollista sanottavaa. Halusin vain sanoa, että mielestäni me teemme hyvää työtä välillä. Meillä on tietenkin aina hyviä aikomuksia, mutta välillä ehkäpä menemme liian pitkälle, ottaen huomioon, mitä nykyisten perustussopimusten puitteissa on mahdollista tehdä muuttamatta näitä perussopimuksia. Meidän tulisi olla hiukan kunnianhimoisempia ja täällä äm, esittelijöiltä kuulenkin näin. Olen sitä mieltä, että suurin osa meistä varmaankin haluaisi ottaa mukaan nämä ei-euroalueen maat, jotka joiden pyrkimyksenä on liittyä euroalueeseen, ottaa heidät mukaan mahdollisimman paljon tähän yhteiseen valvontamekanismiin e, ja tarkistella sitä, mikä on mahdollista ja mikä ei. Kun katson näitä ehdotuksia, jotka ovat pöydällä, Ekonista, Angelis ja Duff, uskon, että voimme löytää hyvän kompromissin. Minä pidän Andrewn menettelytavasta me voimme varmastikin tehdä päätöksen parhaasta ehdotuksesta ja halusin vain varmistaa, että olemme nyt samalla sivulla. Tulemme sopimaan yksityiskohdista myöhemmin. Mielestäni meidän tulisi olla mahdollisimman kunnianhimoisia ja saada aikaa tuloksia, jotka luovat sellaisen tuloksen, jossa valvontaneuvosto olisi mahdollisimman mukaanottava. Ja kun otamme EKPn mukaan, meidän täytyy varmistaa se, että olemme tässä oikealla raiteella. Kiitoksia. Merci, cher collègue. Kiitoksia, hyvät kollegat, näistä puheenvuoroista. Me äänestämme huomenna aamulla kello 10 tästä mietinnöstä. Ekon äänestää 29 marraskuuta. Me siis pitäydymme tässä aikataulussa. Päätämme keskustelun näistä mietinnöistä tähän ja siirrymme sitten viimeisen kohtaan esityslistalla. Kyseessä on keskustelu eurooppalaisista tilastoista koskien Euroopan väestön demografiaa. valio, kunnan kanssa me olemme nyt pidentäneet tätä ähm, määräaikakoordinaattorin kanssa. Tässä on tehty kirjallinen sopimus ja tällä hetkellä meillä on jo yhdeksän esitettyä tarkistusta, jotka ähm, useampi kollega on esittänyt. Nyt pyytäisin näitä kollegoja, erityisesti näiden tarkistusten esittelijää, esittelemään tarkistukset meille, jos te haluatte niistä keskustella. Onko tällä hetkellä jotakin täsmennyksiä tai lisätietoja, joita joku kollega haluaisi kertoa valiokunnalle? Okei. Okay. Tämä on hyvä. I mean, I... No, minä olen nähnyt EPPn tarkistukset ja jotkut niistä mielestäni osoittavat, että tämän mietinnön luonne on ymmärretty väärin. Komissio yrittää selkeyttää teknisiä kysymyksiä, jotka liittyvät väestön demografisia tietoja koskeviin tilastoihin, siinä ei yritetä muuttaa käytössä olevia toimintatapoja ja sillä ei varmastikaan ole mitään tekemistä määräenemmistön määritelmän kanssa neuvostossa. Tämä on väärä tie. jolle vastuuvaliokunnan esittelijä on lähtenyt vahingossa. Ja meidän tehtävämme on palauttaa hänet taas oikealle tielle. Merci. D'autres... Euh, oui Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä, olkaa hyvä. Euh, D'accord. Monsieur uh, Chaplin. Andrew, maybe I misunderstood what you said. the... Andrew, ehkä ymmärsin väärin. Thank you, Chair. Anteeksi. Um... Monsieur Chaplin avait demandé la, la parole. Vous aurez la parole. Niin, herra Chaplin pyysi uh, puheenvuoro, olkaa hyvä. Seems to me... Sitä sanamuotoa oikein tarkastelee kunnolla, niin minusta näyttää siltä, että, että sanotaan, että olemme väärällä teillä, mutta mielestäni kyllä olemme ihan oikealla teillä. Tässä on erittäin vakava vaara siitä, että kun väestöliikkeet kasvavat Euroopassa, niin on huomattava väärä kansalaisia useimmiten uusista jäsenvaltioista, jotka ovat asettautuneet vanhempiin jäsenvaltioihin, joita nyt sitten katsotaan äänestyjä kantaan kuuluvaksi vanhoissa jäsenvaltioissa noin 2,5 miljoonaa e, romaneista elää romanin ulkopuolella. Lasketaanko heidät tähän Romanian äänestäjiin vai mis, siihen ma- maahan, missä he elävät pitkälti. Heitä löytyy Espanjasta ja Italiasta. Myös Yhdistyneestä kuningaskunnasta löytyy paljon puolalaisia, samantyyppinen ongelma. Mielestäni on tärkeää, säännellä tätä ja perustella tätä sillä, että kansalaisuuden pitäisi määritellä tämä, eikä tavallaan se helppous tai mukavuus, missä tuo asumaan, ja miten demogra- väestölaskenta tehdään. Josta tietää, että tämä kyllä sopii, mutta he eivät ole ottaneet huomioon poliittisia kysymyksiä, joita todennäköisesti tästä syntyy, ja mielestäni tällaista ajattelua näiden tarkistusten takaa löytyy, enkä minä näe, että tämä olisi mitään väärien jälkien seuraamista. Kiitos. Kiitoksia, Gualtieri, olkaa hyvä. No, ai. Kiitoksia. No, minä nyt luin tämän kommentin, jonka komissio antoi työllisyysvaliokunnan tarkistuksista. Ja se on hyödyllinen, suosittaisin kaikille, että lukisitte sen, koska se kyllä selkeyttää, minullekin se selkeytti asioita. Minun täytyy sanoa, että jopa italialaisena olisi, kannattaisin sitä, että noud, noudatetaan tätä äh, kansalaisuutta. Äh, tämän kriteerin pohjalta Italia olisi ehkä ähm, kaikkein väestötihein valtio äh, Euroopassa, mutta kyllä minusta komission logiikka on ihan normaali. Tämä on tavallinen laskentamalli ja noudattaa myöskin YK on suositusta. Tämä 12 kuukauden ajanjakso, sitä käytetään nyt jo joten tämä ei ole mikään uusi ehdotus. Tämä asetus koskee vain sitä, että määritellään yhteiset puitteet säännöille, joita jo sovelletaan. Ja myöskin mitä tulee Euroopan parlamentin paikkajakoon, niin eh, sinä käyttää pelkästään kansalaisuutta. Ehkä me voimme muuta kriteerejä. Minun maani minun maatani tämä hyödyttäisi huomattavasti, mutta kyllä epäilen kovasti, kannattaako tällaisen suureen muutokseen ryhtyä. Joten komission ehdotus on loogisempi ja ennemminkin linjassa nykyisten käytänteiden kanssa. Rafael Well, I, I... Minä olen tutkinut tätä ongelmaa hyvin tarkasti. Te sanoitte ja myöskin komissio omassa tekstissään kuvailee sitä, että meillä on tietynlainen nykytilanne, joka ei ole muuttunut ja meillä on paljon ajatuksia liittyen siihen, kuinka kansalaisuustilanne muuttuisi. Mutta tosiasia on se, että nyt on olemassa paljon joustovuotta. Jäsenmaat voivat ilmoittaa tietyn määrän ähm, kansalaisia joustavasti. Ongelma Schengenin myötä on se, että eri tilanteita on eri maissa. Välillä ähm, on laillisia, välillä rekisteröityneitä maassa oleskelevia ja välillä on hyvin vaikeaa määritellä tätä toisin. Te ehdot, tässä ehdotetaan nyt sitä, että me luottaisimme joustavuuteen, niin että jäsenmaat voisivat ilmoittaa asukkaiden määrän ja komissio ottaisi sitten sen. Mutta nyt meillä olisi toisenlainen määritelmä. Pysyvät asukkaat, jotka ovat olleet 12 kuukautta maassa tai niin edespäin. Tämä olisi hyvin vaikea määritellä välillä, kun komission ja Eurostatin tarpeita ajatellaan jälleen kerran joustavuutta sallittaisiin tämä pysyvä oleskelu tai laillinen oleskelu tai rekisteröitynyt oleskelu, näitä, voitaisiin silti käyttää näitä määritelmiä. Ja tämä liittyisi neuvostossa määrä enemmistöäänestykseen. Tämä pitäytyminen pysyvään oleskeluun, tämä olisi hyvin va- vaikea määritellä. Kuten Jörginen sanoi, tämä on melko tärkeä monille jäsenmaille, sillä – mitään tutkimuksia ei ole tehty siitä tai mitään simulaatioita ei ole tehty. Tästä komissio sanoi, että se tulee tekemään simulaatioita. Ehkäpä niiden perusteella he voivat sitten sanoa, voimmeko todellakin käyttää tätä pysyvän oleskelun määritelmää ilman, että se aiheuttaisi ongelmia ja vaikuttaisiko tämä sitten siihen, mitä jäsenmaissa tapahtuu. Tämän vuoksi minä tuen hyvin vahvasti ajattelua siitä, että me olemme oikealla raiteilla. En tarkoita, että meidän pitäisi tukea kaikkein pitkälle menevimpiä ehdotuksia kansalaisuuteen liittyen. Meidän tulisi tarkastella niitä, mutta ei välttämättä tukea niitä. Mutta meidän tulisi tukea tätä joustavuutta, jota on harjoitettu tähän asti, ilman että meillä olisi tällaisia hyvin rajoittavia uusia ajatuksia, jotka saattavat vaikuttaa hyvin mm, suuresti laskentatapaan. Tämän lisäksi meillä on myöskin ongelma viimeisessä Van Rompain tekstissä väli arvioinnissa liittyen budjettikysymyksiin jälleen kerran on epäselvää siitä, kuinka tilastotietoa on käytetty, kun meillä on kategoria yksi, jossa joustavuutta käytetään, kategoria kaksi, jossa ää, ähm, neuvostossa ei käytä lainkaan joustavuutta. Meidän tulisi kiinnittää mielestäni näihin ongelmiin enemmän huomiota. Kiitoksia. Kiitoksia, hyvä kollega. Seuraavana edustaja Hefner. Yes, thank you. Niin, kiitoksia. Puhuakseni lyhyesti. Minäkään en näe etua tässä muutoksessa. Päinvastoin näen äh, sen synnyttävän useita uusia ongelmia, äh, koska sopimuksissa itsessään sanotaan väestö, ja koska nämä uudet luokittelut johtaisivat useisiin jopa teknisiin ongelmiin ja poliittisiin kysymyksiin, meidän täytyisi vaihtaa hyvin paljon tietoja ja niin poispäin. Pelkään pahoin, että avaamme tässä Pandoran lippaan. En näe tässä mitään syytä taustalla ja siksi suosittaisin, että pidetään kiinni väestöstä. Kiitoksia, kollega Pilan. Paljon kiitoksia. Minun on sanottava, että periaatteessa pidän tätä koko keskustelua jotenkin outona, koska tästähän päätetään työllisyysvaliokunnassa. Kyllä, minä nyt ymmärtäisin, jos tässä on kyse työllisyystilastoista, mutta kyllä tämä liittyy suoraan siihen, mitä me täällä päivittäin teemme. Ja siksi en ymmärrä, kun, miksi tämä valiokunta ei ole vastuussa tästä asiasta. Koska jokainen ketju on niin vahva kuin se heikoin lenkki. Ja kaikki tällaiset kysymykset, jotka liittyvät lainsäädäntöön ähm, ja legitimiteettiin ja niin poispäin, me voimme olla tarkkoina, mutta jos jossain kohdassa ei tehdä oikeita päätöstä, niin sitten äh, loputkin ratkaisun osat ovat yhtä heikkoja. Ja minä henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että sopimusten herrat ovat tässä nyt yrittäneet kiertää villakoiran ytimen loppujen lopuksi kaikki se, mikä liittyy edustuksellisuuteen, pitäisi määritellä mm, äänestys niiden kautta, joilla on äänestysoikeus. Kaikilla ei ole äänestysoikeutta ja kaikissa vaaleissa saa äänestää vain kerran. Joten jonkinlainen jako tässä on nyt tehtävä. Ja minä en pysty sitä nyt täysin ähm, mielessäni käsittelemään. Äh, toisaalta me tätä ähm, työmaata tässä kivasti yritämme rakentaa, mutta emme voi pitää sitä kovin pitkään auki. Toisaalta minä sanoisin, että jätetään tämä niin kuin se on, mutta jos mennään pidemmälle kuin työmarkkinatilastot, niin kyllä se on kysymys, jota nopeasti olisi käsiteltävä myös tässä valiokunnassa. Kiitoksia, edustaja Bronx, olkaa hyvä. Yes, I'm, I'm Mm, olen vähemmän huolestunut näistä tilastoista metodista kuin tästä sisällöstä äh, ja aiheesta. Mietinnössä puhutaan yhä suuremmista ja monimutkaisemmista demokra- väestöhaasteista. Ja tässä viitataan lisääntymisasteeseen, äh, riippuvu- väestön riippuvuuteen huoltosuhteeseen ja edustavuuteen. Tässä ei mainita ollenkaan valtavia muutoksia, joita tapahtuu on tapahtunut viimeisen 60 vuoden aikana, tai, tai mistä väestö on peräisin, joka on muuttanut läntisen Euroopan kaupunkeihin. Tähän liittyy tällainen oletus, joka löytyy ainakin EU 2020 asiakirjasta, että laskeva syntymistaso ja ikääntyvä väestö, sitä voidaan korvata niin, että tuodaan nuor, nuoria siirtolaisia kolmannesta maasta. Tällaisen on sellainen oletus, että he muuttavat kulttuuriaan satamassa ja tulevat yhtäkkiä eurooppalaisiksi, mutta eihän asia ihan näin mene. Tavalliset eurooppalaiset reagoivat tällaiseen aika hiljaisella tavalla. He vain muuttavat pois alueelta, jolla aikaisemmin asuvat ja siirtyvät muualle. Virallinen tilastotiede ei ota huomioon näitä muutoksia, ikään kuin tätä ei tapahtuisi. Mitään kunnollista keskustelua ei ole käyty siitä, onko, ovatko tällaiset muutokset muutto, toivottavia. Ja kun luet tätä asiakirjaa huomaan, että täällä viitataan tilastotietojen suureen heterogeenisyyteen ja siihen riskiin, mutta ei puhuta mitään siitä, että väestö muuttuisi vaan sen heterogeeniseksi myös. Kiitoksia hyvä kollega. Eikö muita puheenvuoropyyntöjä ole tämän valiokunnan sisällä? Ei, joten komission edustaja Roa Clemens, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mrs. Che. Kiitoksia puheenjohtaja. Aivan aluksi komissio haluaisi sanoa, että se kun kiittää hyvin paljon tuesta. On selvää mielestäni näissä puheenvuoroissa, että teidän mielestäni olisi hyvä säädellä demografisia tietoja koskevia tilastoja, sillä tämä tuo yhteiset puitteet väestötilastoille. Kuten keskustelussa käy ilmi, meillä on kaksi tarkoitusta, kaksi päämäärää. Ensimmäinen on se, että määrittelemme demografisten tilastojen määritelmät. Kuten keskustelussa kävi ilmi, tämä toisi tilaa joustavuudelle. Me haluaisimme käyttää vakituisen asukkaan määritelmää, joka perustuisi 12 kuukauden oleskeluun, mutta me sallisimme myöskin sen, että toisenlaista laillista määritelmää käytettäisiin meillä on hyvin tärkeä päämäärä liittyen määräenemmistöäänestykseen, emmekä usko, että voimme äm, sallia sen vuoksi tämän tyyppistä joustavuutta käytettävän. Tällä hetkellä joustavuutta käytetään ja meillä on hyvin suuria ongelmia kahdenkertaisen laskennan kanssa. Jos me nyt tässä palaamme Romaniaan. Kaksi miljoonaa romanialaista on laskettu sekä Romanian väestöön kuuluviksi että sitten Espanjan tai Italian ja niin edespäin. Me emme voi jatkaa tällaisessa tilanteessa, jossa annamme joustavuutta ja se aiheuttaa suuria ongelmia siinä, että ihmisiä lasketaan kahteen kertaan. Mielestämme on siis erittäin tärkeä määräenemmistö äänestyksen vuoksi, että olemme hyvin tiukkoja määritelmän suhteen mitä määritelmää käytetään tiukasti. Meillä on kansallisia suosituksia, on YK on suositus, on käyty erittäin pitkää keskustelua, ei vain Euroopan unionissa, mutta myöskin kansainvälisellä tasolla. Ja monien vuosien keskustelun jälkeen on päädytty 12 kuukauden määritelmään vakituisesta asuinpaikasta. Mielestämme meidän tulisi siis käyttää tätä kansainvälistä suositusta, joka perustuu kansainvälisellä tasolla asiantuntijoiden mielipiteisiin. Sitten kansalaisuuteen perustuva määritelmä. Sitä ei ole koskaan toimeenpantu kansainvälisellä tasolla teknisesti se olisi erittäin vaikea käyttää. Se edellyttäisi sitä, että tietoja vaihdettaisiin kaikkien maiden välillä kansainvälisellä tasolla, emmekä tiedä, olisiko tämä lainkaan mahdollista. Me todellakin epäilemme, kuinka teknisesti tämä voitaisiin toteuttaa. Tämän vuoksi me suosittelemme, että pitäydyttäisiin vakituisen asuinpaikan määritelmässä, joka perustuisi 12 kuukauden oleskelulle, sillä nämä kansainväliset suositukset ovat sen mukaisia myöskin. Tämä olisi samoilla linjoilla maahanmuuttotilastoja ja väestönlaskentaa koskevien aikaisempien suositusten kanssa. Kiitoksia. Yes. Chaplin. Kiitoksia. Edustaja Chaplin, olkaa hyvä. Just very brief. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Mä ongelma, jonka minä tässä näen, on, kuulen kyllä argumentit, mutta ongelma, jonka näen, on, että edustuksellisuus on poliittinen luokka. Sitä ei voida ö, määritellä ö, väestölaskennan sopivuuden kautta. Sen täytyy perustua väestöön, kansalaisuuteen. Muuten meillä on sitten sellainen tilanne, että brittimepit edustavat puolalaisia, eh, espanjalaismepit edustavat eh, romanialaisia ja niin poispäin. He voivat kyllä sen tehdä, mutta minä kyllä epäilen, pystyvätkö he siihen. Ja sitten jos palaamme tähän ajatukseen eurooppalaisesta rekisteristä, äh, joku ehdotti tätä, kun puhuimme paneurooppalaisesta listassa. Ymmärrän kyllä sen monimutkaisuuden, se on valtaisa hanke, mutta jos puhumme eurooppalaisesta kansalaisuudesta, niin sitten eurooppalainen rekisteri kaikesta ongelmista huolimatta pitäisi olla se tie eteenpäin. Pyydän anteeksi, että olin nyt äh, pois, mutta minulla ei ollut vaihtoehtoa. Äh, kollega Tarkovski ja sitten ilmeisesti edustaja Duff. I don't remember this. En muista, että olisin Jorgin kanssa mitenkään eri mieltä, mutta minun ongelmani on se, että ei ongelmani liity niinkään tähän Euroopan parlamenttiin, koska silloin ainakin minä tulee perussopimukseen, maastin sopimukseen, eurooppalaisen kansalaisuuden ja niin edelleen, niin minä voisin kuvitella sellaisen järjestelmän, jossa espanjalaiset mepit edustavat romanialaiset, jotka asuvat Espanjassa. Mutta mitä tulee neuvostoon, niin siellä toimii ihan eri logiikka ja sen, siinä kyllä alkaa syntyä ongelmia. Kun ajatellaan kaikkia ongelmia, jotka tulevat aikaisemmin esille, niin tiettyä jousta tähän liittyy, mutta neuvoston kohdalla ja mitä tulee neuvoston edustukseen, sehän pu- pohjautuu puhtaasti kansalaisuuslogikalle, Silloin tämä joustoa järjestelmässä ei ole. Olen tästä siis enemmän huolissaan. Sama koskee sitä, että jos meillä olisi keskivaiheen tarkastus budjetin kohdalla, silloin meillä olisi tilaisuus avata kansallisia jäsenmaksuja tai, mm, tai määrärahoja ne saavat, niin tämä loisi lisäongelmia. Yksi kysymys vain komissiolle. Ovatko he vertailleet tätä tilannetta, miten tämä muuttaisi äänestyskäyttäytymistä neuvostossa? Kiitos. Grazie, onorevole Tarkovsky. Kiitoksia, edustaja Duff. Um. Niin. No, minä kyllä tein paljon työtä tämän parissa, kun luonnostelin mietin niin ylikansallisista listoista ja oli aika selvää, että meillä on 27 erilaista ja keskenään ristiriidassa olevaa määritelmää kansalaisesta EU:ssa. Ja me emme pysty integroimaan näitä niin, että meillä voisi muodostua yhtenäinen määritelmä siitä, mikä on EU kansalainen. On paljon käytännöllisempää ja järkevämpää noudattaa YK yleissopimusta, joka koskee väestöön liittyviä tilastoja, jota me aina noudatamme. Ja toiseksi tämä sopimus kuvailee määräenemmistöjärjestelmää neuvostossa, ja sanoo sen pohjautuvan väestöön eikä kansalaisuuteen. Joten meidän tulisi pitää tätä mielipidettä tärkeänä, mutta teknisenä. Olen kuitenkin täysin samaa mieltä herra Viilandin kanssa siinä, että on aivan absurdia, että työllisyysasiain valiokunta on vastuuvaliokuntana tässä. Ja ihmettelin, että kuinka tässä nyt näin kävi. Allora si prosegue perché vedo anche Ja sitten jatketaan, koska myös edustaja Gualtieri on nostanut kättään. Ja sitten lopuksi voimme kuulla vielä uudelleen komission edustaja Gualtieri. Topic, so I'd like to... Kyllä tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Haluaisin keskustella kollegojeni kanssa tästä. Aivan aluksi tuen edustaja Viilandin näkökantaa on melko kummallista antaa tämä tämän mietinnön vastuu työvaliokunnalle, vaikka tämä vaikuttaa niin suuresti puhtaasti poliittisiin ja toimielimellisiin asioihin unionissa. Ainakin artikla 4 pitäisi olla AFKon vastuualaa, joka viittaa määrä enemmistöäänestykseen. Sitten liittyen tähän sisältöön, ähm, Rafalin pyrkimys sovitteluun poliittisesti on erittäin hieno, mutta mielestäni on rationaalisesti hyvin vaikeaa ajatella tätä, jos joustavuus aiheuttaa sen, että sama henkilö lasketaan kahteen kertaan. Meidän täytyisi luoda jonkinlainen homogeeninen kriteeri. Ainakin kri- Italian intressien mukaan kansalaisuus voisi olla että Italiassa on enemmän kansalaisia kuin Saksassa. Mutta perustus, perussopimusten mukaan väestö on kriteeri, enkä minä usko, että jäsenmaat suostuisivat siihen, että Italia olisi yhtäkkiä kaikkein väestörikkäin maa ja minä pelkään, että tässä väestömääritelmä täytyy tehdä kansainvälisten standardien mukaan, että yksi henkilö lasketaan kerran eikä kahta kertaa. Jos tämä uusi muotoilu olisi sitä käytännössä olisi ehkä loogisempaa kuin toinen. Sitten joustavuus aiheuttaa sen, että miljoonia ihmisiä voitaisiin laskea kahteen kertaan. Tämä kyllä kyseenalaistaisi tämän menettelyn uskottavuuden. Ja olen samaa mieltä, että me tarvitsisimme ehkä enemmän aikaa pohtia asiaa. Meillä on aikaa nimittäin esittelijä käydä kunnollista keskustelua asiasta, joten minä nyt pyytäisin muiden lailla, että saisimme enemmän aikaa, jotta voisimme uudelleen neuvotella vastuuvaliokunnasta. Jos tämä ei ole mahdollista, niin minä pelkään, että Loogisesti ja poliittisesti komission ehdotus on vahvempi. Bene. Grazie. Hyvä on. Kiitoksia. No sitten pyytäisin Rova Clemensuota vastaamaan vielä näihin viimeisiin puheenvuoroihin. Kiitos. thank you very, very much. So I don't think we have... Kiitoksia. Mielestäni mitään uusia elementtejä ei tullut. Ehkä assimilaatioita on tapahtunut. sen tällaista ei ole tapahtunut. Emme ole vielä mitään vertailuja täsmällisesti vielä tehneet, koska monissa maissa vielä täytyy jatkaa työtä, että voidaan tarkasti määritellä – tämä mm, asumisoikeus, joka perustuu 12 kuukauden kriteeriin. Me emme tiedä, mitä seuraukset tästä ottaen olisivat, mutta kaikkien maiden kohdalla, mutta otin esimerkkinä tässä Romanian ja on selvää, että tämä tulee vaikuttamaan kyllä paljon. Grazie, allora mi pare che... Kiitoksia. Nytpä vaikuttaa siltä, että tulemme sitten käsittelemään tätä vielä heti koordinaattorien kokouksessa, koska meidän täytyy nimittää esittelijä. Joten käsittelemme tätä sitten koordinaattorien kokousta, teemme tauon nyt, päätämme valiokunnan kokouksen ja heti sen jälkeen aloitamme koordinaattorien kokouksen. Kiitoksia.